Dear colleagues, we can start uh, with our... Hyvät kollegat, voimme aloittaa kokouksen. Ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Jos kukaan ei vastusta, voimme hyväksyä esityslistan luonnoksen ilman muutoksia. Puheenjohtajan ilmoitukset. Tulkkaus on käytössä 20 kielellä. Kokouksen asiakirjat on toimitettu sähköisesti e-meeting-sovelluksen avustuksella ja kokousta voi seurata myös internetissä. Kohta kolme. Minun täytyy raportoida valiokunnalle käynnissä olevista neuvotteluista. Aiheena lääke, äh, lääkinnälliset laitteet ja in vitro diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet. Kolmas kolmikanta oli 16. päivä maaliskuuta toinen kolmikanta Hollannin alaisuudessa. Siellä käsiteltiin tärkeitä poliittisia aiheita. Korreper hyväksyi 9. maaliskuuta viimeisimmän yhteisen kannan. Se liittyy korkea riskisiin lääketieteellisiin laitteisiin ja siellä artiklan 26 mukaisesti Euroopan parlamentin hyväksyntä myös saatiin Euroopan parlamentti ilmaisi myös oman kantansa delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanon säädösten osalta. Säännön 6, 19 ja 21 mukaisesti. Tässä käytetään myös kansallisia viranomaisia. Neuvosto reagoi näihin seuraavassa kolmikannassa 7. päivä huhtikuuta. Ja sitten geneettinen neuvonanto oli keskustelun aiheena tässä neuvosto esitteli kantaansa tästä aiheesta. Seuraavana esityslistalla keskustelu komission kanssa ympäristövaikutusten arviointia koskevasta direktiivistä silloin, kun hankkeella on rajat ylittäviä vaikutuksia. Helmut Wolframin pyynnöstä paneuduttiin tuuliturbiinikysymykseen Saksan raja-alueella silloin, kun tällainen hanke vaikuttaa ihmisiin. Keskustelun jälkeen päätimme, että haluamme kuulla myös komissiota. Käymme näkemysten vaihtoa komission kanssa ja välittömästi puheenvuoron saakin alustuspuheenvuoroa varten komission edustajana herra Kremslis ympäristöpääosastosta. Komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Good Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin kertoa teille muutamasta asiasta ja pyrin puhumaan ympäristövaikutusmenettelystä rajat ylittävässä yhteydessä. Täällä on vasemmalla tässä esityksessä ympäristövaikutusarviodirektiivi, ja, ja Espoon yleissopimus, jonka Euroopan unioni on ratifioinut samoin kuin kaikki EUn jäsenvaltiot. Nyt tästä direktiivistä sen artikla 7 kattaa rajat ylittävät vaikutukset ja menettelyt, joita täytyy noudattaa silloin, kun on kysymys hankkeista, joilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Niin kuin tiedätte, liitteessä yksi ilmoitetaan nimenomaan siitä, että tämä ympäristövaikutus on pakollinen, lähtee liikkeelle siitä, että hankkeet, joita tässä liitteessä käsitellään, ovat merkitykseltään sellaisia. Sen lisäksi se on pakollinen sellaisissa hankkeiden tapauksessa, jonka ympäristövaikutukset ovat niin merkittäviä, ja usein tarvitaan vain tällaista yleistä tarkastelua. Nyt tätä oikeaa puolta sitten Kysymys on tästä yleissopimuksesta, joka tuli voimaan vuonna 1997. Me olemme osapuolina tässä yleissopimuksessa kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Liite 1 on samantyyppinen, jossa luetellaan aktiviteetit, jotka liittyvät näihin arvioihin tämän yleissopimuksen puitteissa. Kysymys on prosessista, joka on luonteeltaan sellainen, että se on kansainvälistä oikeutta ja eh, se on hallitusten välistä toimintaa, jota täytyy noudattaa. Olemassa oleva direktiivi on tullut tarkistetuksi, sen on korotettu uusi direktiivi 2014-52. Tuon direktiivin oletetaan tulevan ratifioiduksi jäsenvaltioissa ensi vuoden kuluessa ja se tulee siis voimaan. Se on tulossa voimaan. niin nyt nykyinen direktiivi, sen artikla 7 on muutettu niin, että voidaan luoda yhteinen elin, jolla varmistetaan koordinointi sellaisessa tapauksessa, että on menettelyn arviointi, jolla on rajat ylittävää vaikutusta, mikä vaatii kuulemista, joka täytyy toteuttaa lukuisissa, lukuisissa jäsenvaltioissa jolla on siis vaikutusta useampaan kuin kahteen tai kolmeen, ja jäsenvaltiot voivat silloin luoda yhteisen elimen, joka koordinoi tätä prosessia. Tärkeää on tietää, että tämän unedirektiivin puitteissa on mahdollisuus virtaviivaistaa ympäristövaikutusta. Toisin sanoen on mahdollista luoda tällainen yhden luukun kauppa, jossa arviot tehdään tämän direktiivin puitteissa sen alaisuudessa, mutta myös kun on kysymys sitten habitat tai vesipuite vastaavien direktiivien noudattamisesta, niitä voidaan myöskin koordinoida tai voidaan tehdä yhteinen arviointiprosessi. Merkittävä tekijä tässä prosessissa on, on se, että prosessi takaa poliittisen ja sosiaalisen tilivastuullisuuden ja myöskin sosiaalisen hyväksynnän hankkeille, jotka tulevat tämän direktiivin puitteisiin. Kysymys on välineestä, joka antaa mahdollisen myöskin ympäristötietoon ja sille, että yleisöä kuullaan ja että yleisö voi osallistua tähän. Ja se edistää sosiaalista hyväksyntää silloin, kun on kysymys tärkeistä hankkeista. Ja tässä mielessä se on myös kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, jossa pyritään tämän tyyppiseen yleisön osallistumiseen ja tiedottamiseen. Direktiiviä on tulkittu EUn tuomioistuimessa. Meillä on siis olemassa tapaoikeutta tästä. Ja sen lisäksi ympäristövaikutusprosessi onkin on myös sellainen, että kansainvälisen suomistuimen mukaan se on, sen on katsottu olevan osa perinteistä kansainvälistä lainsäädäntöä. Nämä räätyyttävät hankkeet edellyttävät ympäristövaikutusarviointia silloin, kun on tilanne, jossa on yksi, joka on läht, alkuperä, osapuoli, siis maa, jossa hanke tai toimi tapahtuu, ja toinen jota, osapuoli, jota on yksi tai useampia, yksi tai useampi jäsenvaltio, joissa hankkeen vaikutukset voidaan tuntea. Nämä hankkeet voivat olla myöskin sellaisia, että niillä voi olla pitkän laajan, suuruus, laajan alaisia rajat ylittäviä vaikutuksia useampaan, useammassa valtiossa, eli tämä on sen tyyppinen hanke silloin, joka määritellään laajaksi rajat ylittäväksi hankkeeksi. Espoon yleisömyksen mukaan, joka koskee kaikkia osapuolia, ei pelkästään jäsenvaltioita, vaan myöskin muita kolmansia valtioita, jotka ovat ratifioineet. Silloin voi olla sellaisia hankkeita, joita kehitetään maissa, joita, jotka, maissa, jotka eivät ole mukana Espoon yleissopimuksessa, mutta tämä hanke voi kuitenkin vaikuttaa valtioihin, jotka ovat osapuolina e- Espoon yleissopimuksessa, esimerkiksi Nord Stream 1. Alkuperämaa oli Venäjä, joka ei ole liittynyt Espoon yleissopimukseen, mutta kuitenkin äh, tämän hankkeen tarpeita on soveltanut Espoon yleissopimusta. Euroopan unioni ja Euroopan komissio <clears throat> eivät tee ympäristövaikutusarviointeja – Emmekä me ole alkuperäinen osapuoli, emmekä myöskään osapuoli, jota hankkeet, johon hankkeet vaikuttavat. Tämä on hyvin tärkeä asia, joka täytyy ottaa huomioon. Meidän omat jäsenvaltiomme voivat olla alkuperäisiä osapuolia tai osapuolia, joihin toimet vaikuttavat, mutta Euroopan unioni, jota komissio edustaa, ei voi olla <clears throat> tällainen osapuoli, joka on alkuperäinen tai myös osapuolinen tai vaikuttaa. Tämä vastaa toimivallan jakoa EUn ja jäsenvaltioiden välillä, mutta luonnollisesti omassa kapasiteetissamme sopimusten vartijana meillä on velvoite valvoa soveltamista silloin, kun on kysymys akista, ja siihen kuuluu tämä direktiivi, samoin kuin Espoon yleissopimus. Nyt joitakin ajatuksia ja mahdollisia ratkaisuja, jotka liittyvät noudattamista, toimeenpanoa soveltavan lainsäädännön osalta. Pitäisi, se pitäisi varmistaa, niin se varmistavat kaikki osapuolet, jotka ovat mukana rajatyltässä hankkeessa. Siis riippuen siitä, mikä kapasiteetti niillä on, osapuolten täytyy tehdä selväksi, varmistaa se, että Akiita noudatetaan – hyvällä rakentavalla tiedottamisella osapuolten kesken. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja luonnollisesti myös yhteistyö on tärkeää. Ja meillä on myös ohjaavia asiakirjoja ja sopimuksia Espoon yleissopimuksen puitteissa, jotka helpottavat tätä prosessia. Tässä voitte nähdä kaksi tällaista ohjaavaa asiakirjaa, jotka jo on tehty – Toinen koskee ympäristövaikutusarviointimenettelyjä laajoissa rajat ylittävissä hankkeissa. Se on vasemmalla puolella. Se on saatavilla. Ja voitte nähdä sen, löytää sen tuolta linkin alta. Ja toinen on sitten ympäristöarviointi menettelyjen virtaviivaistaminen energiainfrastruktuurin osalta ja siihen liittyvät suuntaviivat. Nämä olivat siis ne kalvot ja asiat, joista me halusimme teille kertoa, esitelläksemme teille tämän asian. Ja nyt olemme tietysti teidän käytettävissänne, herra puheenjohtaja, mitä tahansa kysymyksiä varten, joita jäsenillä saattaa olla. Kiitos. Thank you very much, and now we can start. Kiitos. Nyt keskustelu käynnistyy. Edustaja Jaar. Ja, Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös komissiolle. Nyt puheenjohtajahan jo totesi, että tämänpäiväinen keskustelu lähtee liikkeelle vetoomuksesta. Minä haluaisin nyt sanoa asian näin, että jos me toteamme, että on hanke, joka on sellainen, että sillä on vaikutuksia, jotka ovat rajat ylittäviä, silloin tällainen menettely tulisi, mikä on hyvä asia. Mutta vet, tässä vetomuksessa kysymys nousi esiin toisella tavalla, kuka lyö lukkoon sen, onko hanke sellainen, että sillä on rajat ylittävää vaikutusta, hankkeessa on tapahtunut sitä, että Tsekin tasavalta on luonut Saksan rajalle tuulivoimalapuiston, ja tsekit itse löivät lukkoon, että tuolla hankkeella ei ole vaikutusta Saksan puolella. Tätä kautta jäsenvaltio sitten sanoi, että jos sillä ole vaikutusta, niin silloin ei tarvitse tiedottaakaan naapurille asiasta. Minusta tässä on aukko, ja kysymykseni komissiolle kuuluukin, kuka päättää sen, milloin jokin hanke on sellainen, että sillä on rajat ylittävää vaikutusta, riippuuko se, mistä se riippuu. Minä itse sanoisin oman mielipiteeni, joka on se, että ei voi olla niin, että rakennuttaja itse voi päättää. Minä päätän, että minun hankkeellani ei ole vaikutuksia naapuriin. Tämä olisi täysin mahdotonta on kysymys jostain yksityisestä hankkeesta, jos minä yksityisesti rakennan jotakin rajan viereen, niin totta kai minun pitää naapurille sitä ilmoittaa. Ja tämä oli se asia, joka oli tämän vetomuksen kohteena, Eli silloin on vaikutusta, jotka ovat rajoittavia, silloin on olemassa selkeä menettely, mutta kysymys nouseekin esille jo ennen tätä. Ehkä minä nyt ilmaisin, ilmaisin sen riittävän selvästi. Tämä siis oli tämän vetumuksen sisältö, eli tsekkiläinen osapuoli sanoi, että olen pahoillani, minun rakennushankkeeni ei häiritse teitä, minulla on siitä lausunto. Ja tässä nyt sitten nousevat ongelmat esille, ennen kaikkea silloin, kun on kysymys raja-alueista. Milloin lyödään lukkoon, kuka lyö lukkoon sen? Milloin jollakin hankkeella on rajat ylittävää vaikutusta? Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb... Uh, ik... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä, eh, minulla oli ihan aluksi aikomus käyttää puheenvuoron, mutta kuuntelin tarkalla korvalla, mitä sanottiin. Minulla on epäsuora kysymys. Tässä on kyse direktiivistä lintujen asumus asumuksista Euroopassa ja sen soveltamisesta. Kaikki maat ovat lähteneet jatkäärien töihin Alankomaissa. Mm, meillä on ollut ongelmia tämän direktiivin kanssa ja kun, kun puhutaan maiseman suojelusta, Saksa pyytää tai on sitä mieltä, että ei ole mitään vaikutusta. He ovat 50 kilometriä rajalta Minulla on siellä hehtaarittain suojeltavaa aluetta ja on myös tiloja, maataloustiloja, jotka ovat tämän vaikutuksen alaisina. Sen takia tästä nouseekin tämä epäsuora kysymys, mitä komissio voisi tehdä, jotta voisimme puuttua asioiden kulkuun, tilanteen korjaamiseen. Voitaisiinko tässä nyt käyttää vähän tietojenvaihtoa? Yhdessä maassa toimitaan yhdellä tavalla ja toisessa valtiossa ja toisesta. Puhun tässä tästä direktiivin soveltamisesta lintujen asumusseudun suojelusta.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 Now it's okay. Thanks. Miiko, nyt tulkaus. Okay. Thank you very much. Uh, já bych chtěla jenom upozornit na to, že... No niin, haluan todeta, että tämän direktiivin täytäntöönpano on toteutettu e- erityiset uhkat huomioiden. Sekin lainsäätäjä käsitteli näitä tilanteita ja siirsi direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön. Minä katson, että se laki, joka meillä on, on kaikista tiukimpia Euroopan unionissa tällä alalla. Se on tiukka suhteessa rakennushankkeen toteuttajia kohtaan ja niitä kohtaan, jotka todella rakennuttavat. Usein sijoittajat toteavat meille, että he lähtevät investoimaan Saksaan juuri siitä syystä, että Saksan lainsäädännön mukaisesti he voivat saada luvat kolmessa kuukaudessa, kun taas meidän puolellamme vaaditaan jopa kolme, viisi tai jopa kymmenen vuottakin. Nyt meillä on komission edustaja paikalle ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyödykseni ja kysyä seuraavan kysymyksen. Eikö olisi järkevää, että näitä ehtoja harmonisoitaisiin Euroopassa niin, että komissio ei toteuttaisi e- erilaisia ehtoja eri jäsenvaltiossa. Eikä olisi erilaisia ehtoja siitä, miten toteutetaan kansallista lainsäädäntöä. Tällä hetkellä me olemme tilanteessa, jossa meillä ei ole yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia. Me emme ole tasa-arvoisia. Komissio toimii niin, että se on tiukka pieniä maita kohtaan, mutta ei niinkään suuria maita kohtaan. Me totta kai ymmärrämme direktiivin pyrkimyksen, mutta täytäntöönpano ja siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön on suuri ongelma. Tämä johtaa juuri tämän tyyppiseen tilanteisiin, joita nyt käsittelemme tämän vetomuksen muodossa. Saksan kansalainen valittaa Tsekin tasavallassa toteutettavista hankkeista, mutta samantyyppisiä ongelmia on muissakin jäsenvaltioissa. Meillä ei ole tiedossamme selkeitä tietoja ympäristövaikutusarvioista. Kysymykseni komissiolle onkin, eikö nyt tarvittaisi direktiivin tarkistamista? Thank you very much. If there are... Kiitos. Jos muita kollegoita ei nyt kiinnosta tämä kysymys tämän enempää, niin sitten komissio Haluamme kuulla komission vastauksen. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan välittömästi. Niin, kuka siis määrittää sen, onko jollakin hankkeella rajat ylittävää vaikutusta? On prosessi, jossa hankkeen kehittelijä joutuu luomaan tällaisen ympäristö esityksiä, joka ei ole, jos joka ole tekninen, mutta jossa käydään lävitse kaikki mahdolliset vaikutukset, joita hankkeella saattaa olla. Ja usein tämä ympäristöraportti pyrkii siihen, että toimivaltainen viranomainen voi määritellä sen, mikä on sen vaikutusala ja mikä on se tiedon määrä, jota täytyy kerätä, jonka täytyy olla osa tätä ympäristöraporttia. Silloin tämä väline jolla voidaan osoittaa se, että saattaa olla rajat ylittävä vaikutus on ympäristöraportti, mutta usein sen vaikutusalan päätyminen on jo tapahtunut. Ja silloin kun on kysymys mutkikasta hankkeesta, jossa kehittelijää täytyy suojata, silloin toimivaltaan viranomainen joutuu luomaan tällaisen asiakirjan, jossa määritellään tämä vaikutusala. Ja siinä saattaa käydä niin, että toimivalta viranomainen toteaa, että e, tällä hankkeella saattaa olla ympäristövaikutuksia, koska jos on kysymys hankkeesta, joka, e, kysymys on hankkeesta, joka saattaa vaikuttaa ympäristövaltion, naapurivaltion, lähellä naapurivaltion rajaa, jolloin voi vaikuttaa siihen. Nyt siis tämän tiedon määrä, määrit, määrä määrittäminen on tässä sisällön rajauksesta koskevassa ympäristökertomuksessa ja tämä ympäristöraportti on sellainen, että se on julkisesti nähtävillä ja siihen antavat lausunto myöskin ympäristöviranomaiset, jotka voivat olla viranomaisia, jotka ovat eri viranomaisia kuin toimivaltainen viranomainen ja saattavat löytää rajat ylittäviä hankkeita, jotka my, tarpeita, jotka myös täytyy arvioida. Tämä on tämä prosessi, mutta jos jäsenvaltio nyt tun, jäsenvaltio nyt kokee, että tämä hanke on sanonut, että sillä on rajat ylittäviä vaikutuksia, sen täytyy silloin ilmoittaa asiasta ja lähettää asianmukaiset tiedot sille maalle, jota tämä koskettaa, joka useimmiten on naapurivaltio. On olemassa myös toinen mahdollisuus. <clears throat> Jos valtio, joka, johon tämä vaikuttaa, katsoo, että hanke, joka <clears throat> toteutetaan no, naapurivaltiossa, <clears throat> jossa prosessi olisi prosessin kautta olisi syntynyt vaikutelma, että ei ole tällaisia vaikutuksia. vaikka maa, joka katsoo, että tällä voi olla vaikutusta, voi todeta sen, että sillä voi olla ja haluaa, voi silloin vaatia, että saa tiedon asiasta. Ja silloin tämä täytyy tapahtua tällaisen tiedottamisprosessin mukaan luettuna sellaisen tiedon, jota koskee nimenomaan myöskin yleistä mielipidettä tässä maassa, johon tämä, hanke voi vaikuttaa. Ja uudessa direktiivissä onkin katsottu, määrätty, että kuulemiset, jotka liittyvät näihin rajat ylittäviin vaikutuksiin alkuperämaan ja niiden maiden välillä, jotta tämä vaikuttaa, voidaan järjestää tämän yhteisen elimen kautta, joka voidaan luoda ad hoc perustalla. On olemassa siis tällaisia turvalausekkeita, turvatekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon. Jos niitä oli määritelty alkuperämaassa, ne voi määrittää maa, johon vaikutukset kohdistuvat. Ja silloin tämä menettely artiklan 7 mukaisesti voi käynnistyä. Mitä sitten tulee Tsekin tasavaltuudustavan parlamentin jäsenen kommentteihin, direktiiviin ei, sitä ei tarvitse siirtää lainsäädäntöön maksimalistisesti. Komissio on sitä mieltä, että direktiivin määräykset täytyy siirtää asianmukaisesti kansainväliseen lainsäädäntöön. Jos jäsenvaltio haluaa ottaa käyttöön tällaista lainsäädäntöä sinne muodossa, että siinä on tiukempia toimenpiteitä, jäsenvaltio voi tehdä sillä tavoin. Se ei kuitenkaan ole mitään, mitä me pyytäisimme jäsenvaltiota tekemään. Ja luonnollisesti kun on kysymys siitä, että lainsäädäntö vastaa direktiiviä, silloin me tarkistamme tämän kansallislainsäädännön siirtämisen määräysten osalta, jotka täytyy siis siirtää kansallisten lainsäädäntöön. Uh, Sitten on olemassa uh, eräitä ongelmia, jotka liittyvät tämän uh, direktiivin siirtämisessä osaksi kansallista lainsäädäntöä Tsekin tasavallassa. Siitä en kuitenkaan halua sen kummin sanoa mitään. Haluaisin sanoa, että tämä on yksi asia, joka on yksi ongelma, joka liittyy myöskin EUn osarahoitusta, koska ympäristövaikutusarvioita koskeva direktiivi voi koskettaa mitä tahansa yhteisrahoitusta Euroopan unionissa. Ja tärkeä tieto on kenties se, että uusi direktiivi on siis hyväksytty, vuoden 2014 direktiivi, jonka mainitsin tuossa kalvolla. Se on siis direktiivi, joka on toimeenpantavissa. Jäsenvaltioiden täytyy kuitenkin siirtää se toukokuun 2017 mennessä osaksi kansallista lainsäädäntöä. Joten nyt on mahdollisuus, että tämä direktiivi siirretään aiemmin osaksi kansallista lainsäädäntöä, siis ennemmin, ennen tätä määräaikaa toukokuussa 2017. Ja mahdolliset puutteet, joita on havaittu menneisyydessä, tai menettelyt, jotka on katsottu kovin raskaiksi, ajatellen rakennuttajia tai hankkeiden kehittäjiä jäsenvaltioissa, niin näihin, näihin puutteisiin voidaan tehdä korjauksia. Ja tämä direktiivi merkitsee myös sitä, että virtaviivaistetaan tämä ympäristövaikutusten arviointi, jolloin tilanteessa, jossa sovel- voidaan soveltaa tai tulee soveltaa useita direktiivejä, silloin voidaan valita ää, tässä ää, lainsäädännössä, jossa määräyksessä siirretään osaksi kansallista lainsäädäntöä, niin voidaan siirtää niin, että on tällainen koordinoitu arvio, jonka kautta voidaan nopeuttaa tätä ympäristöarvion vaikutusarviointiprosessia niin, että on yksi julkinen kuuleminen, yksi ympäristöraportti, ja tällä tietysti on paljon vaikutusta siinä, miten hankkeet saadaan hyväksytyksi. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin mainita yhden asian, joka on vastauksena sitten alankomaalaiselle parlamentin jäsenelle. On totta, että habitat eh, ja lintudirektiivi, nämä tällä hetkellä ovat eh, uudelleen tarkastelun kohteena. Me odotamme tulosta tämän vuoden 2016 aikana. Nämä ovat tärkeitä alueita, ennenkin Natura 2000 raja-alueilla, joita on suojeltava – ja luonnollisesti, jos hanke raja-alueilla vaikuttaa näihin natura-alueisiin, silloin se täytyy arvioida ei pelkästään ympäristövaikutusten arviodirektiivin osalta, vaan myöskin Natura-direktiivien osalta. Tähän minä viittasin, kun puhuin tästä virtaisviivaistamisesta. Tämä on siis prosessi, jota voidaan koordinoida yhdellä ainoalla arvioinnilla, jolloin arvioidaan ympäristövaikutukset ja myöskin tämän Natura-vaikutukset. Thank you to you for your answers. Kiitos tästä. Edustaja Jaar. Kiitos vielä kerran tästä vastauksesta. Kuitenkin nämä kaksi tapausta, jotka minun mielestäni hyvää naapuruutta ajatellen ovat tärkeät, siis jos ei ole täytetty tätä tiedottamisvelvoitetta – voitte sitten sanoa, näettekö, että uudessa direktiivissä olisi mahdollisuuksia toimia eri tavalla. Eli siis jos toinen haluaa, että hänen oikeutensa toteutuvat, silloin hän tietysti tietää, että näin, mitä ne oikeudet ovat. Tietysti kyllä on niin tilanne, on toisen näköinen, mutta tuulivoimalat syntyvät hyvin nopeasti. Ja Saksan osapuoli olisi oli sitä mieltä, että nämä, kun nämä tulivat 250 metrin päähän rajasta, nämä tulivoimalat ilman, että Saksan osapuolta oli ilmoitettu siksi, että nämä eivät ympäristöluonnonsuojelualueelle ja siksi, että ja rakennuttaja oli tullut siihen tulokseen, että nämä eivät vaikuttaneet millään tavoin Saksan puolella. Toinen koski sitten kaatopaikkaa. Esittelemme nyt niin, että voidaan sitten puhua näistä, koska käytännössä voi oppia. Sanoitte, että nämä, näissä kummassa tapauksessa on täytetty velvoitteet, että on saatu aikaa vuoropuhelua. Tärkeää on siis sitä, että kun osapuolet puhuvat keskenään asiasta, jos olette sitä mieltä, että uuden direktiivin osalta nämä tapaukset voidaan, on katettu, silloin voi mennä tyytyväisenä kotiin, jos ei, niin sitten meidän pitää vielä istua yhteen pohtimaan asiaa. Kiitos. Vakuuttaa teille, että kysymys ole pelkästään siitä, että jos on Natura 2000-alue, että silloin voi olla huomattavaa vaikutusta sitä voi tapahtua silloinkin, kun hanke on Natura 2000-alueen ulkopuolella, alue, joka ei lähelläkään rajaa. Sillä voi olla vaikutusta naapurimaahan, ja tästä täytyy silloin ilmoittaa näiden vaikutusten vuoksi, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi ilman saastumisena, veden saastumisena tai jokien saastumisena, jotka johtavat rajat ylittävään saastumiseen. Siksi tärkeää on, että hanketta arvioidaan kunnolla ja pidetään mielessä, että ympäristö raportti, ympäristöpäätös, joka syntyy ympäristöraportin päätteeksi, katsoo kaikki sovittelu- ja korvausmenettelyt, jotka liittyvät mahdollisiin vaikutuksiin Eli on katsottava tätä prosessia kokonaisuudessaan. Ja lopuksi, ei vähäisimpänä, on olemassa mahdollisuus, että hanke, joka on katsottu sellaiseksi, että sillä ei ole rajat ylittäviä vaikutuksia, se voidaan kiistää alkuperämaan kansallisissa oikeusistumissa vedoten siihen, että sillä olisi rajat ylittäviä vaikutuksia. Se, mitä useimmiten tapahtuu, on, että silloin kun on kysymys kiistellyistä hankkeista, silloin alkuperäinen maa ottaa yhteyttä vaikutusmaahan ja kysyy siltä, haluatteko, että teillä annetaan tietoa asiasta, ja hyvin usein käy niin, että viranomaiset mahdollisesti vaikutuksia kokevassa maassa sanovat, että kyllä, kiitos, ilmoittakaa tai ei, älkää ilmoittako, meitä ei kiinnosta. Tämä voi tapahtua ennakoivan tiedon pohjalta, jota voidaan antaa. Mutta haluan vakuuttaa teille, että direktiivi todellakin kattaisi kaikki vakuudet siitä, jolla voidaan välttää se, että tämän tyyppiset hankkeet, että niitä voisivat johtaa tällaisiin rajat ylittäviin kysymyksiin. Thank you very much. We can... Kiitos. Voimme päättää tämän. Ei vain, olen pahoillani. Ja, ursprünglich hätte mich Alun perin en alkanut pyytää puheenvuoroa, mutta nyt kun te puhuitte refitistä tämän lintusuojeludirektiivin yhteydessä, niin minä haluaisin kyllä vielä kerran äh, kuulla tai puhua siitä, mikä on parlamentin kantaa, koska parlamentti on sekä ottanut tähän asiaan kantaa. Meistä on tärkeää, että, että olemassa oleva lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti toimeen – Olemme siis vakuuttuneita siitä, että nykyisen lainsäädännön avaaminen voi johtaa päinvastaiseen kuin mitä olemme toivonut, nimittäin se, että pysäytetään luonnon monimuotoisuuden katoaminen. This is the position of the commission too, but we need to... Tämä on myös komission kanta. Joudumme kuitenkin odottamaan tämän prosessin lopputuloksia ja välitämme ne sitten teillekin. Toivomme, että tämä tapahtuu lähikuukausien aikana. Kiitos. Thank you very much. Now we can go. Kiitos. Nyt voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Käymme yhteiskeskustelua kohdista 5 ja 6 esityslistalla. Kyseessä on vastalause säännön 106 mukaisesti tehoaine glyfosaatti Haluan vain muistuttaa, että alunalkajien vastalause sai tuekseen 30 jäsentä. Myös sellaisia jäseniä, jotka eivät ole envivaliokunnan jäseniä. Nyt kaikista poliittisista ryhmistä on hankkeen puolustaja Pavel Potts saa sd ryhmän nimissä ensimmäisenä puheenvuoro. Olkaa hyvä. Eh, Puheenjohtaja. Alkuun haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka olivat mukana laatimassa tätä päätöslauselman luonnosta. Pitkälti teksti pohjautuu omaan tekstiluonnokseeni. Ja jos teille sopii, niin puhun hieman pidempään kuin muut hankkeessa mukana olijat tästä syystä. Parlamentin vastalause on viimeisin keino, johon voimme turvautua. Ja ei pitäisi käydä niin, että joudumme tähän turvautumaan, koska tämähän tarkoittaa sitä, että joku on mennyt pahasti pieleen. Taikka, että komitologian menettely, jota käytetään silloin, kun hyväksytään taikka jatketaan hyväksyntää, on tapahtunut virheellisesti. Alkuperäinen lupa tulee tiensä päähän vuonna 2016. Keskustelu oikeastaan on käynnistynyt todenteolla noin kuukausi sitten. IARC, EFSA ja komissio osallistuivat kansainväliseen konferenssiin tästä aiheesta ja muutamat kollegat, jotka tänäänkin osallistuivat tähän keskusteluun, olivat mukana. Kaikkia tämä ei ilmeisesti kiinnostanut. Kyseessähän on riippumaton tieteellinen työ. Me lähetimme kirjeen komission sen Andri Kaitisille ja pyysimme että pysyvän komitean äänestystä lykättäisiin ja näin sitten tapahtuikin. Kun jäsenvaltioiden kantoja äh, sondeerattiin, niin komissio ymmärsi, että määräenimmistöä ei saataisi hankkeen tueksi ja näin äänestystä ei pidetty. Glyfosaatin käyttölupa siis päättyy kesäkuussa 2016 ja seuraavassa pysyvässä komiteassa toukokuussa yritetään asiasta äänestää. Parlamentilla on rajalliset toimivaltuudet tässä aiheessa, mutta siitä huolimatta toivomme, että komissio ottaa kantamme huomioon, kun komissio laatii uutta ehdotustaan. Tämän valikunnan jäsenenä, asiantuntijana en voi hyväksyä sellaista teho aineen hyväksyntää, jossa vaikutuksia ei ole kunnolla tutkittu. Ennen kaikkea kun ajatellaan äh, hormonaalisen järjestelmän toimintaa. Glyfosaatti Fosfaatti on yksi tehoaine, jota me vastustamme. Se on kuitenkin osa laajempaa kokteilia. Se on yksi kaikista eniten käytetyistä kemikaaleista. Ja se on, on todettu olevan todennäköisesti syöpää aiheuttava aine. Se vaikuttaa elimistöömme, sen jäämiä löytyy kaikkialta elimistöstä, myös virtsasta. Jos lupa myönnettäisiin, lupahan täytyy tälle saada, niin sen tulisi olla mahdollisimman lyhytkestoinen. Kaikki tutkimukset tulisi välittömästi julkaista ja uusia tutkimuksia tulisi käynnistää. Minulla olisi komissiolle myös kysymyksiä. Miten komissio aikoo vastata jäsenvaltioiden vastalauseisiin. Miten komissio ja EFSA aikovat käsitellä niitä tutkimuksia, joita nyt ei ole suunniteltu julkaistavaksi eikä korjattavaksi, päivitettäväksi. Kun kyseessä on glyfosaatin jatkolupa, niin nyt tässä on ollut puhetta 15 vuodesta, joka olisi, olisi enimmäismäärä, joka on mahdollinen sääntöjen mukaan. Oletteko ottanut huomioon per, varovaisuusperiaatteen? Minkä tietojen pohjalta komissio on määritellyt, että vaikutus väestöön on mitätön, kun Yhdysvalloista olemme saaneet tutkimustuloksia, jotka osoittavat täysin päinvastaista. Aiotteko käynnittää glyfosaattijäämien seurannan elintarvikkeissa? FDA esimerkiksi Yhdysvalloissa on niin tällaisen tutkimuksen aloittanut. EFSA toteaa, että yksi prioriteeteista on mikrobiresistenssin tutkiminen. Miksi ei ole lainkaan otettu huomioon sitä, että Glyfosaatti on myös antibiootti. Sitä käytetään antibioottina ja sillä on myös patentti tähän tarkoitukseen. Ja se luo patogeeniresistenssiä ja tuhoaa hyödyllistä suolistofloraa. Meillä on myös tästä paljon hyvää tutkimustietoa, joka tämän todistaa. Olin aika yllättynyt siitä keskustelusta, jota sitten aiheesta käytiin agrivaliokunnassa tässä kuussa. Monia aiheita nostettiin keskusteluun ja nostan nyt tässä yhteydessä esille neljä näistä, joilla havainnollistan tiettyjä kommentteja, jotka Agrista jatkuvasti nousevat esille. Riippumattomat laboratoriot yleensä toteavat, että glyfosaattiin liittyy ongelmia, kun taas teollisuuteen sidoksissa olevat laboratoriot toteavat, että glyfosaatti on aivan ok. tiedot oikeastaan tulevat äh, tweeteistä, joita komission jäsen on tästä käynyt valiokunnan kanssa. Glyfosaattiahan on ihan kaikkialla. Sitä on maaperässä, elintarvikkeissa, Saksan oluessakin, joka on minun mieleeni ja josta olen niin kovasti tykännyt, niin siinäkin sitä on. Tässä on ristiriita teollisuuden lausuntojen kanssa. Teollisuus on todennut, että glyfosaatti hajoaa täysin ja ei minkäänlaisia jäämiä elintarvikkeisiin jäisi. Me tarvitsemme vakavasti otettavaa tieteellistä tutkimusta tästä aiheesta. Totta kai olen täysin samaa mieltä. Me tarvitsemme tutkimustuloksia. Olen Paolo de Castron kanssa samaa mieltä, että tällaisia tutkimustuloksia meillä ei vielä käytössämme ole. Hän mainitsee kolme keskeistä tutkimusta, mutta nämä ovat kaikki teollisuuden rahoittamia. Kenties pitäisi tätä lupamenettelyä lykätä, kunnes tarvittavat tutkimustiedot saadaan. Ei pelkästään glyfosaatista, vaan kaikista muistakin tehoaineista. Edustaja Des sanoi, että uudet tutkimukset täytyy perustaa muulle kuin ideologialle, siis tieteelle. Totta kai, juuri sitä me haluamme tiedekonferenssia. Itse olin järjestämässä. Edustaja Des ei ollut paikalla. Jos hän olisi ollut paikalla, niin hän olisi saanut asiasta paljon lisätietoa. Jos me vetoamme tieteellisen tiedon saamisen puolesta, niin sitten täytyy olla myös vastaanottokykyä. Euroopan parlamentin konferenssissa me julkaisimme professori Mesnitsin äh, kannanoton Krugerin, kannanotot Leipzigistä ja niin edelleen. Meillä on paljon tieteellistä tietoa jota olemme välittäneet. Tämä liittyy sekä toimintatapaan että myös molekyylitason ja solutason toimintaan ja myös glyfosaatin vaikutuksista laboratorioeläimiin. Täytyy muistaa myös pienten annosten pitkän aikavälin vaikutukset. Nyt EFSA on näitä testaamassa ja korrelaatiotutkimus on tehty Yhdysvalloissa hyvin suurella kohortilla ja siinä on yhdistetty glyfosaatti moniin sairauksiin. Ja viimeisin twiittit, viimeisin tieto. Glyfosaatti on välttämätön maanviljelykselle. E, on todettu, että jopa kofeiini ja alkoholi olisivat vaarallisempia. Tämä on juuri sitä ideologiaa, jota kritisoin. En minä tiedä, minkälaiseen tieteeseen tässä oikein viitataan, mutta jos ajatellaan alkoholia, niin totta kai sitäkin voidaan käyttää mm, myrkkynä. Mutta ei tällaista vertausta voi laajentaa sellaisiin tehoaineisiin, jotka vaikuttavat solutason aineenvaihduntaan, jotka selkeästi ovat hormonaalisia haitta-aineita. Glyfosaatti on hormonaalinen haitta-aine. Ja kun nyt puhumme maanviljelyksestä, niin en puhuisi nyt aivan välttämättömästä elintärkeästä tehoaineesta vertaus kofeiinin ja alkoholiin on no siinä mielessä hyvä, että tämä on riippuvuutta aiheuttava. Jos glyfosaatti vedetään markkinoilta, niin vierotusoireitahan siinä tulee. Mutta kyllä tämän tiedon tulee olla paljon terveemmällä pohjalla. Kiitos. Sitten edustaja Konechna GUE-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat. Herra Ots on nyt ottanut tämän keskustelun uudestaan tällä esille, mutta hän on se, joka sanoi monia asioita. Yhdeksän kuukautta sitten me tapasimme keskustellaksemme omista vastalauseista, jotka liittyvät siihen, että glyfosaatti saisi uudelleen käyttöluvan aktiivisena aineena. Silloin sanottiin, että tämä oli esitetty liian aikaisin tämä kommentti, ja asia oli tosiaan aikaisin, piti odottaa EFSAn lausunto, nyt on saatu EFSAn lausunto, mutta näyttää siltä, että tällä ei valitse mitään yleistä iloa, koska EFSAn äh, arvio on antanut enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Prosessi on hyvin outo, se ei ole avoin. Ja eivät pelkästään ne meistä, jotka ovat tätä asiaa käsitelleet pitkään, mutta myöskin yleisö laajalti ja itse asiassa Euroopan oikeusasiamies ovat olleet kaikki järkyttyneitä siitä, miten komissio ja virastot ovat käsitelleet tällaista torjunta-ainetta. Sen sijaan, että olisi oli otettu huomioon viimeiset kommentit, tähän on vain lisätty yhä enemmän selvityksiä, ja tulee yhä enemmän, jotka osoittavat, että tämä on vaarallista terveydelle, että se on päätynyt pohjaveteen, olueeseen, ja että tämä vaikuttaa siihen, että joka päivä Greenpeace, Euroopan erilaiset järjestöt, jotka toimivat miksi hitaan ruoan alueella, ovat vaikut, myöskin esittämään selvityksiä jatkuvasti, kuin uusia. Samoin myöskin meidän omat vastalauseemme, monien muiden vastalauseet ovat nousseet esille Muistaisin, että tällä ryhmällä oli kokous Strasbourgissa helmikuussa, jossa oli paikalla komission johtaja ja olen edelleenkin järkyttynyt, kun ajattelin tuota kokousta, koska komissio sanoi silloin, että ei ole mitään, mitä pitäisi pelätä, koska, koska tämä meidän vastalausemme kään pylättiin ja glyfosaatti sai uudelleen luvan kuudeksi kuukaudeksi. Alte-kollegat käyttävät puheenvuoroja, jotka sanovat, että tämä on pisin uudelleen luvan antaminen, joka myöntävät paitsi, jos äh, vastalauseita ei olisi käsitelty. Minusta näyttää, että komissio ja EFSA eivät olisi pystyneet mitenkään hälventämään epäilyksiä. Me näyttää siltä, että me olemme kaikki tilanteessa, jossa voimme sanoa, että näin tämän aiemminkin. Ne, jotka vastustavat me käyttävät esille tietoa EFSAlta, mutta EFSA on menettänyt uskottavuutensa jo aikaa sitten, paljon ennen kuin tämä asia lähti liikkeelle käyntiin, eikä pelkästään glyfosaatin yhteydessä eikä viimeisemmän oikeusomien raportin yhteydessä. EFSA hyväksyi sakariinin, joka on kielletty Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Syklamaatti, sama asia, se on kielletty Yhdysvalloissa. Ja Yhdysvallat, joka nousee joka kuukausi esille siksi, että puhumme siitä täällä, kun, kun kysymys TTIP-sopimuksesta. Niin, kuusi kuukautta kuudeksi kuukaudeksi tämä uudelleen luvan myöntäminen. Nyt puhutaan sitten 15 vuodesta ja EU suunnittelee tällaista uhkapeliä kansalaista terveydellä. Minä, ihmiset, minä en usko, että tämän valiokunnan pitäisi olla mukana tällaisessa. Tämä on venäläistä rulettia. Tämän valiokunnan täytyy käyttää mahdollisuuksiaan kansalaisten terveyden puolustamiseksi Kansalaiset ovat antaneet meille luottamuksensa, valtuutuksen toimia. Meidän täytyy toimia tätä vastaan. Tämä on tilanne, jossa me todellakaan emme tarvitse äh, glyfosaattia. EU-ssa on paljon lievempiä torjunta-aineita. Ei käy niin, että suuret yritykset tässä nyt menevät meidän kansalaistemme edelle. On kysymys siitä, että vain silloin pitäisi voida käyttää ainetta, josta ei ole olemassa mitään tunnettuja vaaroja. Ja, silloin, ja nyt oikeusasiamies on sanonut, että ei voida luottaa siihen väittämään, että tämä vaikutusaine ei olisi, vaikutusne olisi vaaraton. Täytyy luottaa niihin, joihin täytyy voida luottaa, eli oikeusasiamiehen ja meidän täytyy olla vastuullisia suhteessa kansalaisiin. Eh, Kiitos. Kollegoille on nyt sanottava, että ja järjestys on sellainen, että ennen poliittisten ryhmien puheenvuoroja, kun ajattelemme niitä, jotka ovat sitoutuneet tähän vastalauseeseen. Sitten meillä on allekirjoittaneet ja tämän jälkeen muut poliittiset ryhmät, ne jotka eivät ole allekirjoittaneet. Eli tämä selityksenä eriskummalliselle järjestykselle. Nyt vihreistä äh, edustaja Stas. Sitten kollegas, äh, me Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Mehän tiedämme kaikki, että glyfosaatin käyttö on noussut huomattavasti. 260 kertaistunut 1970-luvulta. Me tiedämme, että on kyse tästä myrkystä, joka ei ole selektiivinen, se tappaa kaiken, mikä sen eteen tulee. Glyfosaattia valitettavasti käytetään pääasiallisesti maanviljelyssä, mutta sitä käytetään myös muuallakin. Rautatiet käyttävät sitä, yksityinen sektori käyttää glyfosaattia myös puutarhatöissä. Pavel Pochhan puhui siitä, kuinka me tiedämme, kuinka paljon glyfosaattia on läsnä yhä enemmän ja yhä enemmän vedessä. Öö, <clears throat> vesistöt, öö, elintarvikkeet ja jopa tämä saksalainen olut, jota hän niin nauttii mielellään, mutta my- myös äidin maidostakin löytyy ja jopa virtsasta voi löytyä glyfosaattia. Eli kaikki voivat todeta, että mitä enemmän olemme altistuneita glyfosaatille, Siis me olemme yhä enemmän enemmän altistuneita glyfosaateille. Tässä on kyse myrkystä. Meillä on vuodelta 2009 <clears throat> asetus, jossa sanotaan, kuinka pitää hallinnoida tämän tyyppistä tyyppisiä aineita. Tämä lainsäädäntö vuodelta 2009 sanoo, että aktiivisia aineita voidaan käyttää vain siinä tapauksessa, että altistuminen ei ole havaittavissa eikä sitä ole todistettu vaaralliseksi ihmiselle, jos on todettu, että se on tärkeää kasvilääketieteen kannalta mutta tämä vuoden 2009 lainsäädäntö sanoi, että pitää saada lausunto EFSAlta. EFSA on antanut lausunnon tästä ja kysymyksiä on myös esitetty, mutta varovaisuustoimenpiteitä pitää myös soveltaa jäsenvaltioista, ei ainoastaan komission toimesta. Me tiedämme, että kun on kyse aktiivisista aineista, niin se voi johtaa siihen, että, että tätä ei enää uudisteta tätä sopimusta. Me olemme keskustelleet tästä maailman terveysjärjestön edustajien kanssa ja EFSAn edustajien kanssa. EFSA kertoi vastikään tässä keskustelussa kuinka paljon on tehty tieteellistä tutkimusta, kuinka paljon niitä on hyödynnetty. Ja, mutta kuitenkin ilmeisesti erilaiset lausunnot, jotka, jotka on saatu, ovat olleet vaikeasti koordinoitavissa, eikä niitä voida konsultoida. Niihin ei ole esimerkiksi helppo päästä. Tämä on argumentti, jota voitaisiin kyllä viedä eteenpäin. Nyt komissio ehdottaa, että jatketaan tätä sopimusta 15 vuodella glyfosaatille. Miksi 15 vuotta maksimi ajaksi, kun taas muissa tapauksissa on tehty muita ehdotuksia. Te olisitte voineet tehdä toisenlaisen ehdotuksen, varsinkin kun parlamentin enemmistö on sitä mieltä, että ei pitäisi antaa yhtään jatkoaikaa. Miksi 15 vuotta? Miksi niin pitkä aika? Toisaalta taas tiedetään, että komission ehdotus ei ennakoi mitään riskien heikentämisvaikutuksia, ottaen huomioon sen, että, että nisäkkäille eläimille, linnuille, kaikille tässä voi olla erittäin pahat seurau- terveydelliset seurausvaikutukset. Ei, ei ainoastaan ole kyse rikkaruohoista, on kyse myös bakteereista bakteerien kirjosta ja tätä ei ole mitenkään kyseenalaistettu. Tämä on erittäin vahingollista luonnon monimuotoisuudelle mielipiteet hajautuvat aika jyrkästi. Ja mitä komissio nyt aikoo tehdä, jotta voitaisiin EFSA saisi käyttöönsä tarvittavat tieteelliset tiedot? On myös kuultu sanottavan, että varsin laajoissa tutkimuksissa on tuotu esille argumentteja, että glyfosaatti voi olla vaarallista puhutaan kielteisestä ja vaarallisesta vaikutusta suurille nisäkkäille ja ihmisille. Myös kanseri, myös syöpä aiheuttava tekijä on tuotu vahvasti esille. Mm, mitä vaikutuksia tällä voi olla myös hormonitasapainoon? Se, sillä voi olla pahasti endokriinista järjestelmää horjuttava vaikutus, mutta ei ole puhuttu riittävästi eh, ihmisten, eläinten tai ympäristön suojelusta. Ettekö te tajua, mistä tässä on kyse, kun on kyse varovais, varovaisuusperiaatteesta, kun halutaan tiukempaa lainsäädäntöä? Ei, meidän mielestä tämä ei sovi mitenkään yhteen vuoden 2009 asetuksen kanssa. Sen takia minä esitänkin kysymyksen komissiolle tai minä pyydän, että tämä ehdotus, jatkoaikaehdotus vedetään kokonaan pois, jotta tehtäisiin asianmukainen tutkimustyötä glyfosaatin vaikutuksista ja EFSAlle pitää antaa kaikki tarvittava tieteellinen tieto, jota on tähän mennessä kerätty. Terveyspääosanto pitää myös taata ennen kaikkea kansalaisten terveys, eurooppalaisten kansalaisten terveys. Toivottavasti tekin toimittaisiin, koska sehän on teidän vastuullanne myös. Hyvät kollegat, nyt on yli 20 puhujalistalla. listalla. Jos kaikki puhuvat viisi minuuttia, niin huonolta näyttää. Nyt edustaja Pedicini EFDD-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Mehän olemme nyt jälleen kerran tässä komission kanssa keskustelemassa, puhumassa varovaisuusperiaatteista, kun halutaan ö, auktorisoida glyfosaatin käytön jatkuminen glyfosaattia on löydetty 14 saksalaisesta oluesta. Vesistöt ovat saastuneet, biodiversiteetti on vaarassa ja tämä vaikuttaa koko luonnon kiertokulkuun. Saksa ja EFSA ovat olleet vakuuttuneita, että glyfosaatti ei ollut mitenkään erityisesti ongelmallinen ihmisille, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, äh, anteeksi, tutkimuksen ovat rahoittaneet sen, jotka, ne tahot, jotka tuottavat glyfosaattia mutta muissa tutkimuksissa on tajuttu muissa maissa se, että on olemassa selkeä yhteys syöpien ja glyfosaatille altistumisen kanssa. Eli glyfosaatti on karsinogeeninen aine ihmiselle EFSAn mukaan. Glyfosaatti pitäisi uudelleen auktorisoida, mutta tiukan valvonnan alaisena. Mutta mehän tiedämme, että glyfosaatti on sitä myös on laitettu ö, erityisesti viljatuotteisiin, joita lapsemme syövät ja miksi aikuisetkin aamiaiseksi. Miksi silloin ei olisi aihetta epäillä glyfosaatin karsinogeenisia vaikutusaineita, vaikutusjoselementtejä? Pitääkö vielä odottaa kriteerejä endokriinisen järjestelmän horjuvuudesta ja pitääkö odottaa, että, että, EFSA, että EFSA, että EFSA tarttuisi asioiden kulkuun. Mit, mitkä ovat ne olosuhteet, jolloin ryhdytään tiukkoihin varovaisuusperiaatteessa toimenpiteisiin? ENF, ryhmän puheenvuoro, olkaa hyvä. Tornano. Merci, <clears throat> merci monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä haluaisin ensin tarkentaa tässä menettelytapan ja muototavan. Kaikilla ryhmillä on sama vastalauseperiaatte, kun muut jäävät yksin ja ihan samoin tavoitteiden mukaisesti. Minä haluaisin muistuttaa nyt teille, että meidän ryhmämme on tässä erittäin yhtenäisenä palvelemassa kansalaistemme etuja, kun on kyse ympäristöstä ja terveydestä. Mielestäni tämän olisi pitänyt antaa meille mahdollisuuden päästä kaikkien erimielisyyksien ylitse. Me olemme kaikki tietoisia glyfosaatin riskitekijöistä kaupallisesta, nimenomaan miten, sit, sen, miten sitä kaupallisesti käytetään mm, myrkyllisten myötävaikuttajaineiden mukana. Komission täytyy tässä vähän ottaa takapakkia ja katsoa, miten sen omat, miten sen omat asetukset ovat toimineet. Mehän taistelemme, mehän taistelemme tässä antibioottiresistenssiä vastaan ja antibioottien massiivista käyttöä vastaan. Tämä on ollut meidän johtolankamme jo, johtoajatuksemme jo vuosien ajan, mutta mehän tiedämme, että Antibiootteja ja patentteja on myös jätetty samaa käyttöä varten. Kun me taistelemme antibioottiresistenttiä vastaan, silloin me haluamme vahvistaa käyttöä silloin, kun käytetään kaikkia niitä aineita, joita käytetään antibiootteina. Mutta miksi ollaan sitä mieltä, että komissio olisi mennyt liian pitkälle? Mehän tiedämme, että tieteellinen konteksti on aivan erityinen yhtäältä tässä on kyse siitä, että kaksi tahoa ovat aivan eri mieltä jos ajattelemme esimerkiksi EFTAa, mutta me tiedämme, missä riskit piilevät, mutta toisaalta Enrich Boll-säätiö Saksassa on tehnyt tutkimuksen, jossa on puhuttu, mitkä ryhmät ovat kaikista altistuneimpia glyfosaatille. Eli tässä on kaksi vahvaa syytä olla varovainen. Eurooppalainen... Le principe de précaution Oikeusmies sanoi, että pitää, pitää noudattaa varovaisuusperiaatetta ja silloin kun päätetään näiden myrkyllisten aineiden markkinoille saattamista. Kaikki tämä on aihetta ajatella, että komissio olisi ollut varovaisempi ja laatinut uuden riskinarvioinnin minimitekijöissä ja ehkä uusien kriteereiden muodossa ja uuden lähestymistavan avulla. Tämän lisäksi, kun luvattiin julkaista myöhemmin luettelo näistä lisäaineista, jotka pitäisi kieltää niiden myrkillisuuden vuoksi, ei ole mielestäni vakavasti otettava asia. Tässä hallinnoidaan ehkä hyvin riskitekijöitä ja, ja varovaisuustekijöitä. Jos komissio toivoo ehdottomasti toimia sillä tavalla, että se laatii uuden vaiheen lainsäädännön kehittämisessä, silloin kun on kyse glyfosaatista erityisesti, silloin tutkimuksen rahoittamisen, rahoittaminen ja vaihtoehtoiden tuotteiden etsiminen on ratkaisevan tärkeää. Jäsenvaltiot ovat erittäin hajautuneita tässä, hajallaan tässä kysymyksessä ja komission pitäisi tässä nyt ottaa aikaa neuvottelulle, jotta näkökannat voisivat yhtenäis, yhten, olla yhteneväisempiä. Edustaja Demesmaker, olkaa hyvä. Eh, <clears throat> hyvät kollegat. Minä olin päättänyt, että omissa nimissäni asetun komission ehdotusta vastaan, joka antaisi mahdollisuuden pidentää 15 vuodella lupaa glyfosaatin käytölle. Seuraavista syistä kysymys on todellakin siis glyfosaatista. Tässä keskustelussa kysymys on myös siitä, aiheuttaako se syöpää vai ei. Ja tähän asti ei ole tieteellistä yksimielisyyttä tästä aiheesta. Elintarviketurvallisuusvirasto EFSA on sanonut, että glyfosaatti ei aiheuta syöpää, mutta IARC, kansainvälinen tutkimuskeskus on tullut taas siihen tulokseen, että se kyllä aiheuttaa sitä. Siksi kysymys, joka on tästä otettu esille, on minusta sellainen asia, joka on johtanut se, että on olemassa erilaisia näkemyksiä. EFSAssa keskitytään tähän aktiivisen naisen glyfosaattiin, mutta IARC on ottanut huomioon myöskin muut ainesosat, jotka siinä ovat, ja analyysit, jotka liittyvät näihin riskeihin, ovat siis erilaisia. Kaikkihan tiedämme, että ei, ei voi verrata omenoita ja appelsiineja toisiinsa. Komissio nyt näyttää ymmärtänyt sen, koska glyfosaatin lupa on nyt sitten katsottu siihen, että poistettaisiin tai kiellettäisiin sellainen aines, joka aiheuttaa talidomidia. Tämä on hyvin vaikea kysymys. Minusta on vaikea käsittää, että komissio nyt sitten kuitenkin ehdottaa, että tämä jatkoaikaisi välittömästi 15 vuotta, niin mä voin tukea tätä kysymystä ja vastalauseen jonka esittää, että Minusta on tärkeää se, että kansanterveys on se, joka on etualalla, ja siksi on varovaisuusperiaatteen oltava se, jota noudatetaan. Siksi on myöskin katsottava, että kysymys on siis glyfosaatista ja sen muista osa-aineksista. Sanoko, että minä olisin tässä nyt sunkaan EFSAa vastaan. Minä haluan, että on tosi todisteisiin perustuvia lausuntoja, mutta minun on sanottava, että nyt ei kuitenkaan riitä, että käsitellään pelkästään äh, tätä aktiivista ainetta, vaan tutkitaan myöskin nämä muut osalta vaikuttavat aineet ja myöskin on tärkeää katsoa, mitä hormonivaikutuksia on glyfosaatilla. Tarvitaan lisää avoimuutta. On liian paljon epävarmoja tekijöitä, jotka aiheuttavat huolellisuutta, että emme voi hyväksyä komission ehdotusta. Kiitos edustaja Riis. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Pavel Pokin kanssa, kun hän aloitti keskustelun sanomaan, että valitettavasti Euroopan parlamentti ja meidän valiokunnallamme on vain yksi ainut äh, tehtävä, mutta samanaikaisesti voisi sanoa, että sen takia on todella tärkeää tämä, että kerromme mielipiteemme ja kerromme myös useaan tästä. Eihän tämä nyt ole ensimmäinen kerta, kun me puhumme tästä asiasta täällä meidän valiokunnassa. Minä haluaisin vain huomauttaa, että minä myös olen ollut yhteisesittelijänä, ei en ryhmäni nimenä, nimissä, vaan äh, olen tässä ihan omissa nimissäni, koska minun ryhmäni on vähän hajautunut tässä kysymyksessä. Se, minä olen jo kertonut, olen puhunut tästä jo usean otteeseen, komissio on tässä kysymyksessä toiminut ihan niin kuin ei pitänyt tehdä. Eli kun halutaan uudistaa tai ei, lupaa glyfosaatille. Ja tässä on kyse nimetään siitä, että olisi pitänyt lähteä puolueettomasti arvioimaan tätä asiakirjaa tieteellisesti, poliittisesti ja mediaattisesti. Tämä on hyvin kiistakysymys. Se täytyy myös muistaa, se on synnyttänyt erittäin vahvaa polemiikkia. IRC ja terveysjärjestö sanovat, että glyfosaatti voi olla karsinogeeninen aine. Asiantuntijat sanovat taas, että ehkä se ei välttämättä ole sitä. Tämähän on ensimmäinen kerta, eikä ensimmäinen asiakirja, kun näin sanotaan. Tiede ei päättele mitään, asiantuntijat eivät päättele mitään, mutta komissio tekee päätelmiä, johtopäätöksiä, joskus aika kategorisia ja radikaaliakin. Ja sen takia me olemme nyt tässä keskustelussa taas tänään. On sanottu, että tämä glyfosaatti on aine, ongelmallinen, ja että jos ajatellaan mitä kaikkea muita aineita tähän kokteiliin lisätään, joka tekee siitä sitten karsinogeenista, niin silloin on kyse näistä viidestä sadasta lisä- tai apuaineista, joihin pitää reagoida. Komissio sanoi, että, että kielletään vain yksi vaarallinen aine, ja se olisi silloin varovaisuusperiaatteen mukaista. Siis yksi viidestä sadasta näistä apuaineista, en, en minä nyt tiedä, onko tässä todella kyse varovaisuusperiaatteesta. Lisäisin vielä argumentteihin, joita kollegat ovat jo tuoneet esille. Minä tiedän, että pitää puhua lyhyesti, mutta pari kolme poliittisempaa asiaa. Eihän me joka päivä voi todeta sitä tai keskustella tästä kysymyksestä esimerkiksi puheenjohtajistossa puhemies, puhemiesten kanssa, että tästä tulisi ihan julkinen yhteenotto esimerkiksi komission ja neuvoston kanssa. Viisi jäsenvaltiota on ehdottanut jatkoaikaa ja tämä on nyt Alankomaiden puheenjohtajakautta kautta kuinka monta miljoonaa kansalaista vastustaa tätä. Eli meidän täytyy ajatella, että maaliskuun alussa asiantuntijakomitea on sanonut, että ehkä ei tässä nyt päästäisi ihan määräenemmistöön, joka on välttämätöntä, ja sen takia varovaisesti lykättiin asioita toukokuulle. Uskoakseni näin tapahtui. Tämä ehdotus on, en tiedä voidaanko sanoa, että se on jo huono alun alkaen. Sitä pitää tarkastella uudestaan. Minä en pidä siitä, että kun sanotaan, että kun onko se kahdesta päätöslauselmasta, josta keskustellaan tänä päivänä, pyydetään vähän naivisti, pyydetään nyt huomenna tai heinäkuussa kielletään glyfosaatti. Eihän tästä nyt ole kyse e, pitää lukea meidän ehdottamaamme teksti. Me haluamme uuden tekstin. Siinä puhutaan ihan selkeästi, mitä me haluamme, että komissio tekisi uudestaan kotiläksynsä eihän me, me lähde tekstiä kirjoittamaan komission puolesta, miksei uutta aikataulua, facing out, tarkistusajanjaksoa, me puhdamme luettelua näistä ongelmallisista apuaineista, eikä vain yhdestä ainoasta. Me haluamme todisteita, että komissio kuulee meitä asiantuntijoita, saksalaisia ja ranskalaisia, maailman terveysjärjestöt kuuntelee myös yleistä mielipidettä. Minulla olisi muutakin sanottavaa, mutta puheenjohtaja näyttää siltä, että minun pitäisi lopettaa ja toivottavasti meitä tullaan, tullaan kuulemaan. Me tulemme kuulluksi, on vielä mahdollista puhua järkeä komissiolle, joka mielestäni tässä toimii aika radikaalisti. Thank you very much. Peter Jaar for the EPP. Peter Jaar, EPP. Ja, vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Kollega Lange oli Salppuhan meillä, mutta hän pyytää anteeksi sitä, että hän ei pysty tulemaan paikalla. Hän terveyssystä on estynyt tulemaan ja hän on katson vielä asiakirjaa, minä olen kirjoittanut sen, että jos ideologia valtaa tilaa, niin silloin totuus jää sivuun. Pyytäisin, että kollegat vielä pohtisivat sitä, että meidän pitäisi olla nyt rehellisiä itsellemme, jos me sanomme, että tarvitsemme riippumattomia tutkimuksia, tieteellisiä tutkimuksia. Se kuulostaa hyvältä, mutta jokaisesta, saadaan sitten jokaisesta, jokaisesta tuloksesta tutkimus, jossa tulos on päinvastainen – Ja me olemme, minä olin hiukan vihainen, en niinkään komissiosta, vaan neuvost, no, neuvosto oli hiukan vihainen, että niin neuvostossa kaikkea voidaan jarruttaa pidättömällä äänestyksellä. Kyllä minusta jäsenvaltioiden pitäisi ottaa nyt asiassa selkeästi kantaa. On sanottu, että EFSA on antanut eteenpäin tämän riskiarvion saksalaiselle instituutille, joka tutkii tätä siis, ja, ja silloin aika outoa, että Saksa äänestää tyhjää. Saksa jäsenvaltiona ei tunnusta oman instituutinsa tulosta, oman tutkimuksensa tulosta, mikä minua kyllä hiukan pohdituttaa. Eli niin kuin sanottu, kun sitten ideologia valtaa alaa, niin silloin kun näistä ajetaan sitten kaikilla voimin eteenpäin tästä esimerkkiä, mikä kyllä saa hiukan huolestumaan, että jos toteaa, että uriinista on yllättävissä glyfosaattijäämiä, ne ovat korkeampia kuin raja-arvot juomavedessä. Euroopassa ei varmaankaan äh, uriini, siis virtsaa ja, ja juomavettä samanaikaisesti käytetä, joten minä nyt sanoisin vielä kerran. Eli pitäisi tehdä asiallisempaa tästä keskustelusta ja että kaikkia asioita ajatella, joita me teemme, meidän pitäisi myös ajatella käytännön vaikutuksia. Totta kai meillä on löydettävä sellainen ratkaisu, joka käytännössä ottaa huomioon käyttömahdollisuudet kollegat ovat puhuneet siitä, että jos, jos jokin kielletään, kielletään, he tulee toinen tilanne. Viimeaikaiset kokemus, ovat osoittaneet, että aina kun jokin vaikutusaine on kielletty, niin seuraava aine ei ollut vain kalliimpi viljelijöille. Me sitten sanomme, että viljelijöiden pitää vaan selviytyä tästä. Ei. Sen lisäksi se on vielä sellainen aine, joka on aiheuttanut lisää huolestuneisuutta, joten minä sanoisin vielä kerran, että va- minä vaatisin, että keskustelua käytäisiin asiallisemmin. Minä ensin tätä päätöksentekoprosessia komission jäsenvaltioiden välillä, että minä sanoisin, että meidän, minusta se pitäisi saada ensin päätökseen. Sen pitäisi johtaa ensin tulokseen. Ja minä sanoisin, että kieltäisin itse asiassa neuvostossa tyhjäänestämisen tietyissä yhteyksissä. Asiassa olla joko puolestaan vastaan eikä jotenkin äänestä tyhjää, mikä sitten aiheuttaa sekaannusta. Ja minä, se on se, mikä minua tässä ärsyttää kaikkein eniten. Kiitos. Nyt edustaja Görling, ECR. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että on selkeää, että on suurta huolta glyfosaatista. Osan ymmärrän, osataan sen ollenkaan. Mutta haluan todeta, että tunnustan ne todelliset huolet, joita edustaja Potsilla on. Hän esittää omat kommenttinsa oikein hyvin. Osa tukijoista kyllä liioittelee ja tämä sitten vie pohjaa pois hankkeelta. Pidetään tämä nyt jossain suhteellisuuden rajoissa tämä asia. Minä olen huolissani päätöslauselmasta. Minusta se on epätäsmällinen monellakin tavalla. Mutta ei tämä tarkoita sitä, etteikö ryhmäni olisi sitä mieltä, että joihinkin asioihin tulisi perehtyä. Mutta nyt kyllä väsyttää kuunnella niitä veitteitä, että EFSA on menettänyt luottamuksensa. EFSA on antanut lausunnon, joka oikeastaan heijasteli valiokunnan näkökulmaa, mutta oli sitten tiedeyhteisön vastaan. Ja silloin se oli aivan ok. Nyt kun Eh, ihmiset eivät ole samaa mieltä EFSAn kanssa, niin, niin silloin uskottavuutta kyseenalaistetaan. Näin ei minusta ole. EFSAlla on kyllä oma tehtävänsä meidän hyväksi. He perehtyivät tehoaineisiin ja tekivät tästä johtopäätökset. Eli me vertailemme eh, tässä omenoita ja pääryneitä silloin, kun puhumme eh, EFSAsta ja IARCstä. IARC, syöpätutkimuslaitos, mm, perehtyy nimenomaan näihin apuaineisiin. Miksei päätöslauselmassa olisi voitu keskittyä tähän kohtaan, tähän seikkaan, niin kaikki olisimme voineet sitä sitten tukea. Tässä mennään paljon pidemmällekin ja sen takia minä en voi päätöslauselmaa tukea. Kohta yksi katsoo, että komission täytäntöpana asetus ei pysty varmistamaan sekä ihmisten että eläimen terveyden korkeaa tasoa. Näin ei kerta kaikkiaan ole. Tämä ei pidä paikkaansa, eikä ole niinkään, että se ei noudata varovaisuusperiaatetta. Varovaisuusperiaate ei ole mitenkään simplistinen. Ei se tarkoita sitä, että jos joku on vaarallista, niin se kielletään, vaan tämä tarkoittaa sitten, että tasa-arvoisesti, tasapainoisesti otetaan kaikki seikat huomioon. Ei pitäisi myöskään todeta, että se ylittää asetuksen täytäntöönpanon mandaatin, valtuut, valtuutuksen. Pikemminkin päätöslauselman laatijat yrittävät menettelyä tässä kiertää. Siinähän todetaan aivan selkeästi, että kyseessä on täytäntöönpanopäätös, jota asiantuntijat käsittelevät ja päättävät. He eivät ole avoimesti julkisesti keskustelleet, he eivät ole vielä johtopäätöksiä meille esitelleet. Kun vedotaan komissioon, että se vetäisi pois tämän päätösluonnoksen, niin siinä mennään asioiden edelle ja kohtuuttomiin mittasuhteisiin. Glyfosaatin jatko pitäisi alistaa selkeälle aikataululle, näin sanottiin. Sellainenhan on jo. Komissio on todennut, että kesäkuussa halutaan esitellä eh, aikataulu liittyen näihin apuaineisiin, eli tämäkin on turha kommentti. Sitten kohta neljä haluaa, että komissio nopeasti, niin anteeksi, Someone is uh, objecting Joku vastustaa nyt ajoitusta puheaikaa, kun otamme huomioon edellisten puhujien ajan. Well, thanks. No, kiitos. Haluaa että komissio nopeasti eh, määrittelee glyfosaatin luokituksen. Tämähän on jo hoidettu ne, jotka ovat lukeneet päätöslausunnon, eivät ole sitä ilmeisesti lukeneet. Ja sitten kohta viisi vaatii eh, kaikkia tietoja. Hurraa! Tästä voin olla samaa mieltä. Tiedot pitäisi julkistaa. Ikävä kyllä sama ei päde muihin kohtiin. No sitten kuusi. Mikä standarditaso olisi tässä vertailukohtana? Aivan naurettavaa, jos ei ole jonkinlaista vertailukohtaa. On sitä mieltä, että päätöslauselman seuranta asianmukaisesti en kerta kaikkiaan ole tästä samaa mieltä. Toivottavasti nämä olisi muotoiltu järkevillä sanamuodoilla. Toki on pohjaa sille, että voimme kyseenalaistaa glyfosaatin, mutta tämä menee aivan liian pitkälle. Se on hysteeristä kielenkäyttöä ja sitä pitää vastustaa. Eh, Kiitos. Sitten alle ryhmän puheenvuoro, olkaa hyvä. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan sanoa, että keskustelu tämän iltapäivän keskustelu osoittaa, että tässä kukaan sano kyllä tai ei selkeästi glyfosaatista. Tässä on vain tarkoitus tehdä nyt jonkunlainen tieteellinen käsitys tieteellisten tutkimuksen antamien viitteiden avulla ilman, että tästä nyt lähdetään politisoimaan tästä ja että meillä olisi jotakin alakarte käsitystä. Meidän, kyllä meidän pitäisi saada komissiolta hyvin toteutettu tieteellinen tutkimus, mutta täytyy myös ottaa huomioon meidän valiokuntamme jäsenten esittämät kysymykset. Minä haluaisin nyt antaa teille henkilökohtaisen lausunnon tai näkemyksen. toisissaan, jos glyfosaatti kielletään, sillä voisi olla myös kielteinen vaikutus. Ei pidä unohtaa tätä. Se on jo sanottu, maataloussektori on glyfosaatin suurin käyttäjä. Ja maataloussektori on erittäin tietoinen siitä, että se on tämän aineen suurin käyttäjä. Ja huolenaiheet ovat olemassa tietysti kansalaisten tiedossa ja maanviljoiden tiedossa. Kyllä se tiedetään. Maanviljoiden ja puutarhanviljoiden täytyy, puutarhajoiden täytyy käyttää parasta mahdollista integroitua hallintaa ja, ja komissiohan on tukenut tätä tahdon ilmausta. Mitä tämä integroitu hallinto tarkoittaa? Siinä on kyse siitä, että käytetään parhaita mahdollisia keinoja mutta niitä käytetään vain silloin todella, jos ne ovat parhaita, jos on se parhaista käytössä olevista tuotteista, joita saadaan markkinoilta, eikä tässä lähdetä ja tietysti voidaan ajatella, että luontokin voi joskus taistella itse kielteisiä vaikutuksia vastaan ja tietysti voidaan vähentää rikka, äh, rikkakasvimyrkkyjen käyttöä. Kyllä maanviljelijät ja puutarhan ihmiset ovat aina olleet tietoisia tästä, kuinka täytyy suojella mahdollisimman hyvin viljelykasveja ja että glyfosaatin kielto voisi olla myös kielteinen heidän työssään. Jos vaihtoehdot ovat paljon huonompia ympäristölle ja kansanterveydelle, niin eihän tämä ole silloin mikään ratkaisu. Täällä puhutaan, kuinka välttämätöntä on esimerkiksi polttaa rikkaruohot, myrkkykasvit, puhutaan luonnollisista aineista, eihän tämä ole tehokasta. Se voi todella myös vaikuttaa ekosysteemiin. Meidän täytyy ottaa myös sosioekonomiset vaikutukset mitä tällä asiakirjalla voi olla. Jos kielletään glyfosaatti EU-tasolla, se voisi vaikuttaa todella tuhoavasti myös kauaskantoisemmin. EU voi silloin itse olla pahasti jäljessä suhteessa kilpailijoihin, eikä tämä ole elintarviketurvallisuuden kannalta mikään järkevä asia. No. Liisa. Niin Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin vaikea keskustelu kiistanalainen aihe. Sanoisin, että yhdestä asiasta olemme kuten kaikki yhtä mieltä ja mikä pitäisi ottaa myönteisesti esille, mitä komissio on esittänyt, että talialkyyliamiini välittömästi kiellettäisiin ja että muut apuaineet tutkittaisiin. Ja tämä kielto, joka nyt välittömästi tulee voimaan, on ehdottoman välttämätön. Mitä vuonna 2012 minä silloin käännyin komission testiin Dali ja Potocnik puoleen. Silloin komissio on vakuuttunut vielä siitä, että pitäisi toimia. Nyt näyttää siltä, että on tapahtunut ristysaskelia. Muilta osin, kuten sanottu, tämä on vaikeaa. Ja haluaisin todeta, että jotkut komissiossa ovat synnyttäneet väärän vaikutelman, että glyfosaatti olisi täysin ongelmatonta ja jotkut sanovat, että sitä voitaisiin juoda kuin vettä. Minä lääkärinä kuitenkin sanoisin, että näin ei tulisi tehdä, sitä ei tulisi juoda kuin vettä. Se on ongelmallinen aine ja siksi meidän on tarkkaan pohdittava, mitä me teemme sillä. Meidän tulisi kuitenkin myös pohtia sitä, että kielto, vaikka se olisi siirtymäkauden muodossa, asteittaisen lopettamisen myötä ei suinkaan johda siihen, että koko Euroopan maatalous yhtäkkiä siirtyisi luomukaiseen viljelyyn, laitetaan käyttöön vaihtoehtoisia aineita, joista emme tiedä, ovatko ne vähemmän e, epäilyttäviä, sitä me emme tiedä, meillä on tarpeeksi tietoa siitä. Ja aihe, jonka kollega Hoitema otti esille, tuoduissa tuotteissa ei tapahdu mitään parannusta tilanteen osalta. Asetamme siis määräyksiä eurooppalaisille viljelijöille, jotka eivät koske kilpailijoita. Ja tämä on merkitsee sitä, että on syytä pohtia asioita hyvin huolellisesti. Ja se, että äänestämme nyt sitten huomenna kyllä tai ei tässä päätösolmasta, en tiedä. Toivon, että tiellä täysistuntoon hiukan intensiivisemmin puhutaan mahdollisista kompromisseista. Minun mielestäni ensinnäkin aika, 15 vuotta, onko se todellakin välttämätöntä vai pitäisinkö ottaa lyhyempi ajanjakso. Toiseksi, miten tätä voidaan täsmentää, mitä tulee näihin apuaineisiin, missä se on lähtenyt jo liikkeelle tämä täsmentäminen, ja sitten onko mahdollista kompromississa puhua jostakin tietyistä käyttöalueista, rajoittaa sitä, vai onko oikein se, mitä komissio tekee, että ja tämä lupa koskisi kaikkia käyttötapoja 15 vuoden ajan. Tästä asiasta olisi syytä keskustella, koska pelkästään kyllä tai ei, siihen tässä mutkikkaassa kysymyksessä ei oikeudenmukaisesti voida päästä. Kiitos. Aina kun me puhumme asioista, jotka ovat täällä pöydällä, silloin tämä kyllä ei tyhjää, se ei oikein käy, koska neuvostossa on hyvin suosittua äänestää tyhjää ja voidaan kätkeytyä sen taakse. Jäsenvaltiot pitäisi, jos sen suljettaisiin pois äänestyksestä, niin silloin otettaisiin käyttöön sen toisenlainen kulttuuri ennen kaikkea, että minun jäsenvaltiotani minusta on kyllä todella yllättävää, että jos kaksi ministeriötä riitelee asiasta, niin sitten sanotaan, että äänestetään tyhjä eikä ota kantaa ollenkaan. Tämä koskee tätä asiaa, mutta itse asiassa kyllä tämä pitäisi olla ei. No, minusta, ajattelematta nyt sen kummemmin tätä asiallista, mutta komissio ja EFSA eivät tässä nyt ole mitenkään tuhereilleet. Me olemme hyvin vaikeita aikoja elämässä Euroopan unionissa ja silloin voi tapahtua Minusta ei ole ollut järkevää se, minkälaisia argumentteja täällä on esitetty ja minkälaisia selvityksiä EFSAsta on saatu, jossa minä pitäisin, mitä pidetään kiinni tästä, että äh, pitäisi katsoa tätä lopputuotta glyfosaattia. Ja se on tietty ensin ulkopuolelle. Minulla on sellainen tunne, että komissio katsoo, että viedään asia vain nopeasti läpi parlamentista, ei se ole mikään ongelma ja tämä viedään nopeasti läpi. Nyt tällä parlamentilla kuitenkin on tehtävänä valvoa. Ja jos tällaisia argumentteja on kuultavissa, kuten WHOn esittämät kommentit, nyt ajattele pelkästään oluen juomisesta, sitä nyt tässä jonka liioitellaan, no totta kai missä tahansa, voi, mistä tahansa voidaan osoittaa jää, jäämiä, mistä tahansa. Voimme katsoa, mitä löytyy naudanlihasta ja ja joku sanoi sitten, siihen kuolaan välittömästi. No mutta tämä menettely siis, että komission todellakin tulisi katsoa tulevaisuudessa ja myöskin tässä tapauksessa EFSAn, että menettely muuttuu, koska muuten vahingoitetaan instituutioita ja vahingoitetaan virastoa, sellaista virastoa kuin elintarviketurvallisuusvirasto tässä tapauksessa, ja olisi hyvä ottaa siellä toisenlainen kulttuuri käyttöön. Huomenna meillä on mahdollisuus äänestää kyllä tai ei, ja myöskin lähettää poliittinen viesti pelkästään tätä menettelyä ajatellen minun mielestäni on syytä tukea tätä vastalausetta ja äänestää kyllä. Mr. Faria. Mr. Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, <clears throat> como colega anterior do... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tässä on ihan henkinen keskustelu aiheesta, jota pitää käsitellä objektiivisesti, mutta, mutta ilmeisesti näin emme kyllä tässä ole tekemässä. Teemahan on hyvin poleminen. Tiedemiehet ovat hyvin hajallaan myös, ja näinhän on myös jäsenten keskuudessa. E- EFSA on tutkinut asiaa ja pyytänyt glyfosaatista tieteellistä tutkimusta, mutta toiset instanssit ovat myös tutkineet muiden aineiden vaikutusta, eli tulokset ovat olleet vähän poikkeavia EFSAn saamista tutkimustuloksista. Yhtäällä se ei ole karsinogeeninen, toisaalla se on. Ja toisaalta sanoo, että kyllä, kyllä, kyllä, se on karsinogeeninen. Sen takia tulokset ovat toisistaan aika lailla poikkeavia laajempi analyysi, jonka maailman terveysjärjestö on teettänyt, tulee tähän päätelmään, että ei ole kyse kanser, karsinogeenisesta aineesta. No, loppujen lopuksi mehän me olemme poliitikkoja, me emme ole ensisijaisesti tiedemiehiä, mutta me emme saa unohtaa sitä, että meidän pitää pyrkiä löytämään ratkaisuja, me palvelemme kansalaisia – ei tässä ole kyse siitä, että lähdetään kieltämään jonkun aineen käyttö, mutta meillä on varovaisuusperiaatteen soveltamisvelvollisuus ja meidän pitää antaa jatkoa myös tämän, pitääkö meidän auktorisoida tämän aineen kaupallistaminen jatkokäyttö. Me, me olemme nyt aika lailla sekaisin, jos ajattelemme, miten on penneisyydessä toimittu. Eri tiedemie- tiedeyhteisöt ovat esittäneet meille tuloksia, erilaisia tuloksia. 100% Mm, ja meidän pitäisi saada parempi vaikutusten arviointi, kattavampi, laajempi vaikutusten arviointi ennen kuin lähdetään auktorisoimaan mitään. Täällä puhutaan 15 vuoden aikajaksosta ö, aineelle, joka voi olla vaarallinen kansanterveydelle, kuten täällä on sanottu. Me emme saa unohtaa missään vaiheessa kansanterveyttä. Me tarvitsemme paljon syventävää, syventävämpää arviointia ja lopullisempaa arviointia. Sitähän meillä ei ole vielä ole. Sen takia puheenjohtaja, minä en tällä hetkellä voi päättää, äh, sanonko kyllä vai ei tämän jatkoajan, jälleen jatkoajalle 15 vuodelle. Ich darf erstmal bei den Mitgliedstaaten. Niin, jäsenvaltioita haluaisin kiittää sen, jotka ylipäätään kriittisellä asenteella ovat keskeyttäneet tämän menettelyn, koska se mitä komissio esitti ei ole mitään käytön rajoituksia ja käyttöluvan 15 vuodeksi. Se oli ajatellessa tosiasia, että jo kahden vuoden ajan jo hyvin kriittisesti keskustellaan asiasta ja että nyt IARC on todellakin jokin eli joka pitäisi ottaa vakavasti, jollakin skandaali se, mitä komissio esittää. Ja se, että ei tehdä rajoituksia edes käyttöön, mitä se merkitsee? Se merkitseekö sitä, että jokainen viljelijä viikko ennen viljan korjuuta voi ruiskuttaa hengiltä kasvit sieltä ja sitten korjata nämä, tämän viljan, mutta olkea ei sitten voida syöttää rehuksi eläimille, mutta kyllä vilja sitten voidaan viedä kuitenkin, siemenet viedä sitten myllyyn jauhettavaksi ja käyttää leipomossa aikana jauhona. Eli tämä on ihan, voimme mennä sitten vaikka jonnekin äh, rakennusalan liikkeeseen, mennä sieltä ostamaan tätä ainetta ja sitten torjuainetta ja sitten ruskuttaa torjunta-ainetta puutarhaan sen voi miettimättä sitä. Se ei sekään ole mahdollista. Voidaan mikä, mikä on mahdollista, miksi halutaan käyttää tämän 15 vuoden maksimiaika tälle luvalle on myöskin kysymys, joka on avoin. Joten kiitos siis niille, jotka ylipäätään ovat nyt keskeyttäneet tämän menettelyn. Ja haluan vielä sanoa, että saamme niin paljon reaktioita huolestuneita kansalaisilta, että meidän pitää ottaa ne vakavasti. Meidän pitää parlamentissa keskustella asiasta. Se on meidän oikeutemme parlamentin jäseninä. Haluaisin myöskin ottaa esille muita syitä, jolle, jotka eivät mitenkään EFSAn arvioon. Lukuisat tutkimukset, jotka koskevat biodiversiteettia, osoittavat, että 40 prosenttia alasta, jolla käytetään glyfosaattia, esimerkiksi sitä, että menetetään valtavasti biodiversiteettiä. Meidän pitäisi pitää mielessämme, että biodiversiteettiä strategia ja miettiä, missähän se ongelma nyt sitten saattaa olla. Voimmeko me sallia tällaisen aineen käytön täysin rajattomasti. Ja vielä kerran haluan sanoa niille, jotka sanovat, että tämä on täysin vaihtoehdotonta. Ei näin ole. Ei tämä ole vaihtoehdotonta. Ensinnäkin joka päivä sadat tuhannet luomuviljelijät osoittavat, että glyfosaatteja ei tarvita ja silti voidaan harjoittaa maanviljelyä. Mutta ennen kaikkea viimeisenä kymmenen vuotena on 70 prosenttia lisääntynyt tämän käyttöä. ja sitä on käytetty vain siksi, että se tekee halvaksi viljelyn. Se on taloudellista, ei sitä käytetä muista syistä, että sillä nyt jotakin voitaisiin äh, miksi edistää ilmaston äh, muutoksen torjuntaa tai muuta. Ei, se tekee viljelystä edullisempaa. Se, siellä toimitaan kemiallisesti ja sen sijaan, että pitäisi levittää ilmateitse tämä aine. Ja tämä on puhtaasti taloudellinen syy, miksi sitä käytetään enemmän. Se, joka vielä tänään harjoittaa maataloutta ja käyttää glyfosaattia, hän on syytä opetella ammattinsa uudestaan, koska hän ei, hän ei tiedä, miten viljely silloin on, koska jo jokainen viljelijä tietää, että milloin voidaan harjoittaa mekaanista eh, torjuntaa. On olemassa vaihtoehtoja. Ja jos yleisesti emme voi estää hyväksyntää, mikä kuitenkin olisi minun tavoitteeni, silloin pitää olla todella tiukkoja käyttörajoituksia siitä ei käydä mitään keskustelua. Ja vielä yksi lause koko menettelystä. Se on vielä sanottava tässä lupamenettelyssä. Tämä menetelmä, joka oli ollenkaan avoin, sen, se kuuluu menneisyyteen. IARCn tutkimukset ovat julkisia, EFSAn arviointi ei ole julkinen, tämä ei käy. Thank you very much, Mr. Kiitos, edustaja Pernio. Oui, monsieur le président, chers collègues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Muutama sana, muutama minuutti. Minä mielestäni on tärkeää muistuttaa tässä ja nyt valiokunnassa, Envi-valiokunnassa, että me olemme saaneet ensimmäisen voiton Monsantoa vastaan, joka on myrkyttänyt meitä jo 30 vuoden ajan glyfosaatilla, rikkakasvimyrkyllä, joka kun tunnetaan nimellä Run Up. Mais l'entreprise se pitää muistuttaa, että tässä on kyse Monsanto-jättiläisestä, koska on kyse yrityksestä, joka jo vuosien, vuosien, vuosikymmenen aikana kehittänyt täällä ja muualla koko maailmassa lobbausta, kiihtyvää lobbausta, jolla on vain yksi kunnianhimoinen tavoite, tehdä lisää rahaa. Ei pidä myöskään unohtaa, että kun hyväkset, hyökätään tätä ramp upia vastaan, glyfosaatia vastaan, silloin hyökätään myös itse Monsanton olemassaolon perustuksia vastaan. Mehän tiedämme, että Run Up merkitsee 50, 40 prosenttia sen vuosiliikevaihdosta totta kai jos käsitellään tämän tyyppistä asiakirjaa, niin se voi myös todellakin antaa mahdollisuuksia siihen, että on poliittisia näkemyksiä ja asenteita, jotka eivät ehkä eettisesti ole ihan oikeita, mutta niillä voidaan vaikuttaa asenteisiin, jotka itse asiassa ovat taloudellisia, rahoituksellisia intressejä, koska tämä yrityshän on kaiken tämän takana. Kaikki, mitä täällä nyt on kuultu tässä tänään iltapäivällä kollegojen taholta, vaaratekijöistä, joihin me joudumme tahtomattamme, jos tämä rikkakasvimyrkky on yhä voimakkaasti läsnä. 650 000 tonnia glyfosaattia lähtee ilmakehään maahan joka vuosi. Kun on tehty tämä diagnoosi, lääketieteellinenkin, niin kuin tohtori Peter Liisa tässä äsken sanoi. Ja vaikka WHO sanoo, että tässä on kyse karsinogeenisista aineista, niin meillä on Euroopan komissio EFSAn kautta sanoo, että ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei mitään tällaista ole. Ei tämä ole mitenkään varmaa, on, tehty, on tehty tutkimus, on lausunto, joka on sponsoroitujen tutkimusten tulosta. <clears throat> Kyllä äh, voitaisiin pohtia, että miten näiden 73 kansallisen asiantuntijan identifiointi, jotka ovat osallistuneet tähän työhön, ovat jääneet tuntemattomiksi. Tässähän on selvä kytkös teollisuuteen, eikä sitä voi jättää huomioimatta. Tämä on tässä tosiasana meidän edessämme ja meidän pitää nyt lähteä tekemään meille kuuluvaa poliittista työtä, ilmiantaa, tuoda tämä esille. Ei saa olla hävetä sitä, että ilmiantaa jotakin, kun tiedetään, että sillä voi olla lääketieteellisiä seuraamuksia eurooppalaisten ja ehkä eurooppalaistenkin kansanterveydelle. Ja sen takia haluankin kiittää kollegoja, jotka halusivat ryhtyä tähän vastalause liikkeeseen. Se, olisi ihan, se on ihan hieno asia. Thank you very much, Mr. Dess. Kiitos, edustaja Dess. Kiitos puheenjohtaja. Olen kuunnellut mielenkiinnolla tätä keskustelua. Minä itse olen ollut viljelijä 14-vuotiaasta saakka viimeiset 20 vuotta. En enää ole käyttänyt glyfosaattia enkä randappia. En kai käyttänyt seuraavana 20 vuotenakaan, mutta siitä huolimatta minä en pysty ymmärtämään tätä keskustelua täällä suurelta osin. Minä en ollut missään yhteydessä myöskään Monsantoon 40 vuotta ei ollut mitään keskustelua glyfosaatin myrkyllisyydestä. Mistä tämä keskustelu yhtäkkiä on noussut esille? Menneisyydessä olen kokenut amainlaista natrasiinista, soitettiin käyttöön 30 vuodeksi, mitään keskustelua. Nyt puhuttiin, atratsiinista puhuttiin yhtäkkiä, sitten sen jälkeen että on käyty vasta siinä vaiheessa, kun tämä potentti, patentti <laughs> lop, ei enää ollut voimassa – ja yhtäkkiä hinta putosi. Yritys halusi päästä eroon tästä tuotteesta. Voisiko joku sanoa, milloin Monsanton patentti päättyy? Minua ei suinkaan ihmettelisi, jos Monsanto itse olisi sen takana, että yhtäkkiä käydintä keskustelua, jotta voitaisiin taas jotain kalliimpaa tuotetta. Se kaikki, mikä tässä nyt sekoitetaan, minä en ryhtyisi nyt tässä arvioimaan EFSAa, mutta Saksassa on liittovaltion instituutti, joka on tehtävänä on riskien arviointi, ja Viime viikolla eh, sen johtajan toi haastattelun, jossa sanoi, että glyfosaatti on yhtä vaikuttavaa haitallisesti kuin keittosuola. Haluatko nyt kiettää keittosuolankin, jos kiellämme glyfosaatin? Ja sitten vielä yksi asia. Saksassa Elinian ojote vuonna 1900, kun ei ollut mitään kasvisoloainetta, 38 vuotta. Ja nyt nykyaikaisten eh, kemiallisen aikana ihmiset elävät yli 80-vuotiaaksi, on jatkuvasti eh, lisäämään varauksia eläkemaksuihin, miksi minun osuuskunnassani, koska eliniän odote on kasvanut kolmella kuukaudella. Kyllä glyfosaatio on olla hirvittävän vaarallista, kun eliniän odote kasvaa näin voimakkaasti. Mitä tulee sitten näihin raja-arvoihin oluessa? Eli me, tämä on julkaistu juuri siinä päivänä tämä tieto, kun äh, oli äänestys Saksan liittopäivillä. Mutta ei ole mitään kokeita näistä jäämistä. Yleensä kun on tällaisia, niin on jotakin kokeita, näytteitä. Ja tämä riskiarviointilaitoksen johtaja sanoi, että vaarallinen äh, määrä tulee silloin, kun käyttää tuhat litraa olutta joka päivä jolloin tämä olut jo muuttuu vaarallisemmaksi kuin se glyfosaatti, mitä siinä on. Ja kysymykseen siitä, eikö häntä pelota se, että virtasta löytyy glyfosaattia – hän vastasi siihen, että tämä johtaja siis, että jos virtsassa ei olisi glyfosaattia, hän olisi enemmän huolissaan siitä, koska merkitsee silloin sitä, että tämä glyfosaatti ei tulisi elimistöstä ulos. Minä olen yhtä mieltä siitä, että kenties ei tarvitse antaa käyttölupaa 15 vuodeksi, vaan ehkä vain 10 vuodeksi, mutta keskustelu siitä, että yhtäkkiä on kysymys kuolettavan tappavasta aineesta, Miten vaarallista sitten itse asiassa on kuitenkin kuparin sulfaatti, jota käytetään eh, luonnonmukaisessa viljelyssä? Onko tutkittu sitä, kumpi on vaarallisempaa, tämä kuparisulfaatti vai glyfosaatti? Kyllä sitäkin on ehkä sitten syytä keskustella. On monia asioita, joita enää ymmärrä, mutta huomenna minä tulen äänestämään tätä esitystä vastaan, koska tämä on kansalais, eh, kansalaisjärjestöjen käynnistämä, ja me tässä suostumme nyt eh, kansalaisjärjestöjen ohjailemiseen. Kiitos puheenjohtaja. Monet asiat on jo mainittu. Minä haluan vain sanoa lyhyesti, minä tulen äänestämään huomenna tämän esityksen puolesta, koska uskon, että varovaisuusperiaatetta meidän on Euroopassa sanottu, että sitoo meitä. Jos on epäilyjä huolestuneisuuteen syytä, niin mikä on ollut esille, on katsottava, että nämä huolenaiheet otetaan vakavasti ja niitä käsitellään asianmukaisesti. Voisin sanoa, että Monsanto ei tuomita pelkästään glyfosaattia, se tuottaa myöskin kasvit, jotka ovat glyfosaatin, glyfosaatille resistenttejä, siis jos saattaa resistenttejä maissia, ja käyttää glyfosaattia, niin siinä sitten kyllä kärsii aika lailla biodiversiteetti. Yksi asia ei vielä tullut esille ollenkaan, tai oikeastaan vain aivan lyhyesti tähän mennessä. Se on mainittu epäsuorasti täällä. Euroopassa me otamme tällä eläinkasvatuksellamme, että kun me tuomme rehut kolmansista maista, me otamme mukana sitten senkin riskin, että suuri osa glyfosaatista jota Euroopassa käytetään sitä, levitetään kolmansissa maissa pelloille ja otamme myöskin sen riskin, että eh, silloin sillä on sitä aiheutuu vaaroja ihmisille näissä maissa ja tämäkin se pitäisi ottaa huomioon. Pitäisi pohtia sitä, missä, miten tästä, millä, minkälaisella vaiheella tässä voi tehdä. Ei voi olla niin, että Brasiliassa ja Argentiinassa tehdään sitä, minkä me täällä Euroopassa haluamme lopettaa. Thank you very much. now miss... Kiitos. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Nederland ook een hele brede discussie wat dit punt betreft. Kiitos puheenjohtaja. Aiheesta käydään keskustelua myös Alankomaissa. Paljon keskustellaan myös tieteellisestä perustasta. Ministeri Van Dam sosialistien nimissä parlamentissa totesi, että keskustelua on liikaakin. Maanviljelyksessä, vihannesviljelyssä, ainetta käytetään kovasti. Kollegat ovat glyfosaattia käyttäneet vuosikausia ja se on osoittautunut normaalikäytössä turvalliseksi. Näin ministeri sanoi. Olen huolissani tästä sen takia, että me tarvitsemme totta kai elintarvikkeita, mutta tarvitsemme myös terveyttä ja kansanterveyttä. Kyllä on myös muistettava komission jäsen tässä keskustelussa. Viime viikolla keskustelimme aiheesta myös maatalousvaliokunnassa ja siinä yhteydessä komission jäsen totesi, että hän on punninnut tilannetta. Meidän täytyy voida luottaa EFSAan, näin hän sanoi. Täytyy voida luottaa EFSAan. Sen tehtävä on tukea meitä, neuvoa meitä ja meidän tulee ryhtyä toimiin siltä pohjalta, mitä EFSA toteaa. Komission jäsen totesi tämän aivan selvästi. Meidän täytyy katsoa ruoantuotantoa, turvallisuutta ja tiedettä. Ketä minun tulisi tässä äh, seurailla? Komission jäsen viime viikolla onnistui kyllä minun pääni kääntämään. 15 vuotta ensinnäkin on liian pitkä ajanjakso. Tämän monet kollegat ovat sanoneet. Me emme tiedä, mitä 15 vuodessa ehtii tapahtua. Se on aivan liian pitkä. Ja faktat täytyy julkistaa. Se on toinen tärkeä seikka. Tak for det her, for tak til som har foreslået, at vi skal have den her ind. Kiitos puheenjohtaja. Øh, alene det forhold, at... Kiitos meidän täytyisi toimia sitä vastaan, että annetaan jatkokäyttöaikaa tämä vaikutusaine arvioidaan hyvin eri tavoin. Ja se jo pelkästään on yksi syy siihen, että meidän pitäisi käyttää enemmän aikaa keskustelulle, katsoa pitäisikö tähän tai lupa tälle jatkokäytölle vai ei. WHO ja EFSA ovat käsitelleet asiaa eri tavoin. Ja tämä asia siis nähdään hyvin eri tavoin. Ja kun on tällaista erimielisyyttä asiantuntijoiden piirissä, meidän pitäisi käyttää enemmän aikaa asiaan ja, ja katsoa sitä, mitä, mikä tämä vaikutusaine on. Minä ehdotan sitä, että me muotoilemme tämän sen vastalauseen, koska minusta ei ole oikein, että 15 vuodeksi annetaan lisälupa tälle aineelle silloin, kun on olemassa tällaisia epäilyjä. Miss Petio. Kiitos, edustaja Petir gospodine predsjednie i Ja sam takoer zabrinuta kao i mnogobrojni kolege koji su danas... Kiitos. Aivan niin kuin monet kollegat, minäkin olen huolissani aiheesta. Kun muistamme, että epidemiologiset tutkimukset, jotka on tehty vuonna 2014, osoittivat lisääntynyttä riskiä lymfooman imusolmun sairauksien esiintyvyyden näkökulmasta niin, että on lisääntynyt riski saada Hodgkinsin tauti. Vuonna 2000 myös tehtiin yksityiskohtainen tutkimus. Kansainvälinen syövän tutkimuslaitos IARC on luokitellut glyfosaatin syöpää aiheuttavaksi aineeksi vuonna 2013. Ja kalifornialainen terveysalan laitos niin ikää totesi, että se aikoo lisätä glyfosaatin sille kemikaalien listalle, joten katsotaan olevan syöpää aiheuttavia. Tämä aihe tarvitsee kyllä sellaisen lähestymistavan, jossa nämä huolet huomioidaan. Meillä on tieteellistä tietoa joka osoittaa, että varovaisuusperiaatetta täytyy noudattaa. Olen huolissani komission ehdotuksesta. Sehän pyrkii jatkamaan glyfosaatin myyntilupaa 15 vuodella. Komissio ei ole ottanut huomioon kaikkia argumentteja, joita kollegat ovat nostaneet esille ja joita minä itse nyt nostan esille. Ensinnäkin aineen myrkyllisyys, toksisuus. Näyttää siltä, että glyfosaattia ei ole riittävästi ja hyvin tutkittu. Se saattaa aiheuttaa tuhoa, haittaa. Näitä haittavaikutuksia voidaan tutkia vain pitkän aikavälin tutkimuksessa. Eli tämäkin näkökulma on muistettava. Glyfosaattitutkimus on tärkeää myös sen takia, että sillä on yhteys GM-organismeihin. Tämä esimerkiksi johtaa siihen, että eliöiden sietokyky glyfosaatille on kasvanut. glyfosaatin kielteisiä terveysvaikutuksia tulisi pikemmin pyrkiä vähentämään. Kiitos. Nyt edustaja Brannan. Thank you, Chair. I've made a note here. Kiitos puheenjohtaja. Olen tehnyt pienen muistion. 16.43 vuonna 2016 kuulin hulluimman argumentin, joka valiokuntakokouksessa on esitetty. Tämä tuli Dessin suusta. Eli kun eletään pitempään, niin sen takia glyfosaatti ei ole ongelma. Ilmeisesti mm, liikapainokaan ei ole ongelma, syöpä ei ole ongelma, koska me kaikki elämme vanhemmaksi. Mikään tauti ei voi olla ongelma, koska me kaikki elämme vanhemmaksi. Nyt välitön terveystutkimus tulisi käynnistää siitä, mitä Bayerin vedessä oikein piilee, koska siinä on aivan ilmiselviä vaaroja, jotka ilme- ilmeilevät myös Saksan ulkopuolella. I'd just like to go on record to say I'm ihan pöytäkirjoihin haluan merkittäväksi, että minä tuen tätä hanketta. Olen erityisen huolissani niistä tiedoista, joita olemme saaneet jäämistä vedessä, äh, elintarvikkeissa, maaperässä ja ihmisen kehossa. Äh, erityisesti äidin maidon ja virtsan jäämät äh, ovat erityisen huolestuttavia. Kyse on siitä, että varovaisuusperiaatetta tulisi käyttää. Monet ovat todenneet, että tieteellisen tutkimustiedon saatavuus on äärimmäisen tärkeää. Nyt meillä ei ole näitä tietoja ja se on haitallista. Olen myös huolissani siitä, että eh, glyfosaattiresistenssi kasvaa. Ja tämä antaa ymmärtää, että kenties nyt on tultu tien päähän glyfosaatin osalta. Thank you very much. Kiitos. Nyt komissio. Komission edustaja, edustaja Julika on sieltä paikalla. Paljon vastattavaa. Indeed, thank you, thank you Mr. Chair. And, and thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta vastata esitettyihin kysymyksiin, joita ympäristövaliokunta on esittänyt, ja hieman selkeyttää monia kommentteja, jotka esille nousivat. Komissiokin tunnustaa, että glyfosaatti on huolenaihe. Tämän me olemme itse nähneet julkisesta keskustelusta ja Tämä vaatii sitä, että mahdollisuuksien mukaan selitämme tämän prosessin etenemisen. Haluaisin alkuun muistuttaa, että komissio toimii tässä lainsäädäntöpuitteiden muodossa. Meillä on asetus vuodelta 2009 parlamentista ja neuvostosta. Komission täytyy asetusta kunnioittaa ja noudattaa. Tässä meille tarjoutuu puitteisto sille, miten me toimimme ja miten asiassa etenemme, kun kyseessä on tämä luvan uusiminen ja miten uusimisprosessi tämän tyyppisten tehoaineiden kanssa yleensä etenee. Lainsäädännön määräysten mukaisesti katsomme, että EUn säätelypuitteisto ja EU-säätelyprosessi on vankka, peru, perusteellinen, avoin, läpinäkyvä ja siinä myös määritellään relevantit toimijat, jotka tähän prosessiin osallistuvat. Tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa sääntelyprosessista ja neljästä perusvaiheesta, jotka tällaisessa prosessissa on mukana. Näin voimme määritellä myös, mitkä ovat päätoimijat kussakin vaiheessa. Ensinnäkin saamme arvion jäsenvaltioon valtioiden komitealta tämän tehoaineen vaikutuksista, eli tässä tapauksessa äh, Saksa. Ja tässä vaiheessa sitten saamme EFSAn ja kaikkien jäsenvaltioiden vertaisarviot. Nämä sitten johtavat ja johtivat tässä tapauksessa viranomaisen hyväksymään kantaan. Tämä vertaisarvioprosessi johti sopimukseen 27 jäsenvaltion kanssa 28, eli suuri enemmistö jäsenvaltioiden viranomaisilla oli, oli tässä mukana. Tällainen vertaisarvio pohjautuu säätelyyn suuntaviivoille, tutkimuksille ja myös kirjallisuudelle tieteelliselle tutkimukselle, jossa huomioidaan jäsenvaltioiden näkemykset, asiantuntijoiden näkemykset, EFSAn näkemykset ja myös julkinen kuuleminen silloin, kun raportoivan jäsenvaltion näkemyksiä arvioidaan. Tämä on siis varsin kattava ja laaja menettely. Tämän vaiheen jälkeen päästään komission osuuteen. Komissio analysoi EFSAn riskiarvion ja valmistelee päätösluonnoksen joko hyväksymisen tai hylkäämisen. Ja tässä tapauksessa komissio on esittänyt ehdotuksen, jolla uusittaisiin tehoaineen lupa. Tästä keskustellaan jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa, jotka voivat sitten asiasta äänestää. Äänestystä ei ole ollut tämä ihan selkeytyksenä. Nyt olemme päätöksentekoprosessissa ja tästä on jäsenvaltioiden kanssa keskusteltu. Hyväksyntä voi sisältää käytölle tai suosituksia jäsenvaltioille. Tämän jälkeen tulee neljäs vaihe, jossa jäsenvaltiot toimivat myös lisäroolissa. Niiden täytyy arvioida tuotteen mm, muoto, jäsenvaltiot voivat määritellä eh, tuotteen käytölle rajoituksia. Myös tästähän on tänään keskusteltu. Jäsenvaltiot joutuvat näitä kunnioittamaan. Ne voivat tehdä päätöksiä myös apuaineista ja niiden yhdistelemisestä tuotteissa. Tässäkin kyse on jäsenvaltioiden vastuusta itse tuotteeseen liittyen, jolle itse teho, tehoaineeseen liittyen, jolle lupa ollaan myöntämässä. Niin kuin mainitsin, keskeiset toimijat on määritelty lainsäädännössä. Kyseessä ovat jäsenvaltioiden asiantuntijat, EFSA ja komissio sen mukaisesti, mitä lainsäädännössä määrätään. Glyfosaatin osalta tämä prosessi käynnistyi vuonna 2012 marraskuussa 2015 EFSAn johtopäätökset sitten julkaistiin. Minun mielestäni tämä osoitti, että prosessi oli perusteellinen. Tässä yhteydessä haluaisin kommentoida keskustelussa esille nousseita näkökulmia. Ensinnäkin kiistanalainen arvio IARCstä, joka julkaistiin maaliskuussa 2015. Ymmärrän myös, että keskustelua on käyty IARCn, EFSAn ja sen johdon kesken tässäkin valiokunnassa. Kun IARCn arvio julkaistiin, niin komissio välittömästi laajensi EFSAn mandaattia maaliskuussa 2015, jotta varmistetaan se, että EFSA ottaa huomioon myös IARCn luokittelun vaikutukset ja sisällyttää tämän arvion EFSAn johtopäätöksiin. Niin kuin tiedätte, EFSA ei ole tullut saman johtopäätökseen kuin IARC. Tässä vaiheessa tänä ajankohtana on tärkeää, että komissio voi täysin luottaa prosessiin, EFSAan ja sen tekemään tieteelliseen työhön ja myös laajemminkin tähän prosessiin, jossa jäsenvaltiot ovat hyvin laajalti mukana. Kyse on avoimesta vertaisarviosta. Haluaisin kertoa valiokunnalle, että Meillä on myös viime viikolla käynnistynyt prosessi. Glyfosaatti on toimitettu myös kemikaalivirastolle arvioitavaksi, jotta saamme luokittelun laajemminkin aikaiseksi glyfosaatin osalta. Tämä sisältää myös sen, pitäisikö glyfosaattia pitää syöpää aiheuttavana aineena kemikaalivirastoprosessi niin ikään tulee olemaan perusteellinen, mutta se vaatii aikaa. Tuloksia, johtopäätöksiä voimme odottaa jossakin vaiheessa, kenties vuoden 2017-2018 vaiheessa. Tämä prosessi on siis käynnissä. Tällä välin komissio on selkeästi sitoutunut arvioimaan kasvinsuojeluaineita jos tämä prosessi aiheuttaa muutoksia tuotteiden luokitteluun ja niiden hyväksyntämenettelyyn. Tässä vaiheessa äh, kemikaalivirastolle toimitettujen tietojen mukaan ei ole äh, olemassa syöpää aiheuttavuutta glyfosaatin osalta havaittavissa. No sitten nämä paljon puhutut apuaineet. Muistuttaisin, että Jäsenvaltiolla on myös toimivaltuuksia jo nyt toimia silloin, kun kyse on näistä apuaineista. Jotkut jäsenvaltiot ovat muun muassa määritelleet listoja, luetteloita tällaisista apuaineista, joita ei sallita. Mitä komissio sitten on tehnyt nämä huolet huomioidakseen? Meillä on tämä polyetyksoloitu talialkyyliamiini, POEA, ja tarkoitus on kieltää tämä apuaine. Komissio tekee työtä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden ja EFSAn kanssa ja kehittelee kriteerejä, joilla voitaisiin tunnistaa tällaiset äh, apuaineet, joita emme voi hyväksyä. Tämä työ siis on käynnissä ja oletamme saavamme ehdotuksen pysyvältä komitealta näistä kriteereistä 2016 vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Aivan erityisesti apuaineista ja glyfosaatista komissio käsittelee talialkyyliamiinia ja tästä aiheesta todella on jo keskustelu käynnistynyt. Keskustelussa kommentoitiin myös avoimuutta vertaisarvioprosessi sinällään on jo sellainen, että sitä pidetään varsin avoimena. Lainsäädännössä selkeästi määritellään se, mikä osa tieteellisestä tutkimuksesta täytyy julkaista ja mitä ei. Täytyy muistaa, että sekä EFSA että komissiota lainsäädäntö sitoo. Siinä on löydetty oikeanlainen tasapaino lainsäätäjien kesken. Vuonna 2009 tämä lainsäädäntö hyväksyttiin parlamentin ja neuvoston kesken. Tässä yhteydessä tietoja on julkaistu ja tullaan julkaisemaan. Joitakin tietoja pidetään luottamuksellisina. Julkaistu yhteenveto tarjoaa näkemyksen vertaisarvioista ja tätä myös EFSAn toiminta osoittaa, johon myös parlamentin jäsen Potsch viittasi. Me olemme tietoisia, niin kuin tekin, pyynnöstä saada laajasti tietoja käyttöömme. Komission jäsen Andrew Kaittis on sitoutunut siihen, että hän kirjoittaa tämän alan teollisuudelle ja vetoaa, jotta siellä aloitteellisesti, oma-aloitteisesti julkaistaisiin tutkimustulokset, koskapa aihe on näin laajaa mielenkiintoa herättävä. Jotkut parlamentin jäsenet ovat nostaneet esille kysymyksen glyfosaatin jäämistä. Jäämävalvonta ei kuulu elintarvike- ja eläinten terveysvirastolle, vaan jäsenvaltioiden toimivaltuuteen kuuluvasta aiheesta on kyse. Siellä on seurantaohjelmia, joita to- toteutetaan myös EFSAn tuella ja tulokset ovat julkisia. Meillä on glyfosatin osalta laaja ohjelma käytössä. Yli 10 000 elintarvike hyödykenäytettä eh, näytettä on osoittanut varsin hyviä tuloksia. Voimme olla niiden suhteen luottavaisia. Yli 93 prosenttia näistä näytteistä on ollut sellaisia, että niissä ei ole ollut havaittavia jäämiä. Vain 6,3 prosenttia näytteistä sisälsi havaittavia jäämiä, mutta tämäkin on vielä eh, hyväksyttävien raja-arvojen puitteissa ja vain 0,17 prosenttia näytteistä ylitti lailliset rajat. Näissäkin tapauksissa täytyy täsmentää, että rajojen ylittäminen ei välttämättä tarkoita terveysvaaraa. Rajat ovat paljon matalammat ja tiukemmat ja ne ovat tarpeelliset kuluttajien suojaamiseksi, mutta tämä Raja-arvo ei siis ylittynyt. Sitten on kysytty kysymyksiä integroidusta tuholaishallinnasta ja vaihtoehtoisista menettelyistä. Komissio kiinnittää aiheeseen paljon huomiota, käyttää aikaa, resursseja, varsinaista rahaa siihen, että saamme puiteohjelmia tutkimusalalle investoimme tutkimukseen ja innovointiin kasvinsuojelun alalla, kasvien terveyden alalle, jotta tuholaisasia voidaan integroidusti hoitaa. Yli 100 miljoonaa on puiteohjelman alaisuudessa investoitu tälle alalle ja horisontti 2020 edelleenkin tätä työtä tuetaan. Tässä mielessä siis paljon työtä tehdään ja huomattavia resursseja investoidaan tutkimukseen tällä alalla. Sitten hieman yleisemmin pyynnöstä tehdä uusi päätösluonnos. Niin kuin sanoin, päätöksentekoprosessi on nyt käynnissä. Komissio on tehnyt luonnoksensa pysyvälle komitealle. Siitä keskusteltiin, mutta ei äänestetty. Keskustelu jatkuu toistaiseksi nykyisen ehdotuksen pohjalta. Komissio on kuitenkin pyytänyt jäsenvaltioita selkeyttämään kantojaan. Ja olemme pyytäneet jäsenvaltioilta ehdotuksia sellaisista muutoksista, jotka ne katsovat olevan tarpeellisia, joilla voitaisiin tukea glyfosaatin jatkoluvan myöntämistä. Komissio on myös tehnyt selväksi sen, että tarvitsemme jäsenvaltioiden laajan tuen asian tueksi. Asetusluonnoksesta keskustellaan tulevassa pysyvän komitean kokouksessa. Tänään kuulimme paljon puheenvuoroja varovaisuusperiaatteesta. Niin kuin jo sanoin ja niin kuin luonnostelin, prosessi on ollut hyvin perusteellinen ja komissio luottaa prosessin toimijoihin, jäsenvaltioihin, jäsenvaltioiden toimivaltaisiin viranomaisiin, riskinarviointiviranomaisiin ja me luotamme myös EFSAan. Niin kuin sanoin, tähän prosessiin yleisemminkin. Me katsomme, että riskiarvioprosessi glyfosaatin osalta ja mahdollinen glyfosaatin luvan uusiminen on ollut hyvin kattava prosessi ja riskin hallintatoimia tämän laajemmassa mittakaavassa ei tarvittaisi. Komissio on jo ryhtynyt tarkastelemaan uudelleen päätöstä, jos kemikaalivirasto prosessi, kun siellähän nyt tutkitaan nimenomaan syöpävaarallisuutta glyfosaatin osalta. Jos tässä prosessissa syntyy todisteita siitä, että on olemassa vaara syöpää aiheuttavuudesta, niin sitten hyväksyntä glyfosaatin osalta otetaan uudelleen tarkasteluun. Jos todisteita saadaan siihen suuntaan, jotka kyseenalaistaisivat jatkoluvan, niin komissio on milloin tahansa valmis toimiin. Se voi käynnistää menettelyn, onpa sitten tämä jatkokausi 15 vuotta tai sitä lyhempi. Uskon, että näin olen vastannut toivoakseni suurimpaan osaan kysymyksistä. Loppuun vielä haluaisin mainita luottamuksen EUn toimielinten kesken ja luottamuksen tähän prosessiin. Komissio on samaa mieltä siitä, että luottamus EUn toimielimiin on äärimmäisen tärkeää. Komissio katsoo, että kun noudatamme lainsäädäntöpuitteiden määräyksiä, niin otamme askeleen oikeaan suuntaan, kun haluamme ylläpitää ja lisätä luottamusta. Tässä me noudatamme lainsäädännön määräyksiä, luotamme niihin viranomaisiin, elimiin, jotka lainsäädännössä EU-tasolla määritellään nämä tehtävät hoitamaan. Säilytämme myös EFSAn tieteelliseen tietoon pohjautuvan luottamuksen ja myös jäsenvaltioiden viranomaisten luottamuksen. katsomme, että meillä on riittävästi eh, perustaa sille, että luottamus voidaan säilyttää, niin kuin sanoin. Luottamus EFSAan on järjestelmän kulmakiviä. Tällä kommentilla haluaisin päättää puheenvuoroni. Kiitos. Yes, thank you as well. Kiitos myös teille. Nyt aika on kortilla. En reagoi kaikkeen siihen, mitä on sanottu. Oikeastaan vain siihen, mitä edustaja Des totesi. Se on liian kaukana totuudesta, jotta se voisi jättää kommentoimatta. kommentit eivät tulleet kansalaisjärjestöstä, parlamentin ulkopuolelta tai äh, minulta ja 30 jäseltä. Olen pahoillani, että edustaja Des ei ole paikalla. Kenties joku EPP-läinen voi välittää viestiä edustaja Dessille. Menemme välittömästi seuraavaan kohtaan esityslistalla. Tässä kyse on lausuntoluonnoksen käsittelystä aiheena vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK yleissopimuksen täytäntöönpano. Kiinnitän erityistä huomiota YK CRPD-komitean päätelmiin. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle, valmistelijalle Nessa Childersille. Jos puheenjohtaja, kollegat. Ensinnäkin haluan kiittää koordinaattoreita siitä, että ovat olleet mukana esittämästä lausuntoa työllisyysvaliokunnalle ja myöskin haluan kiittää kollegoja valiokuntaa ja tukea ryhmien sihteeristä, jotka ovat työskennelleet näiden tiukkojen aikarajojen puitteissa. Niin kuin tiedätte, se, että unen liittymässä tähän äh, yleissopimukseen, koska se oli ensimmäinen yleissopimus, ensimmäinen yleissopimus, joka oli ihmisoikeuksien jonka oli, oli täysin ratifioimassa, että kaikki kansalaisemme, heillä on kaikilla oikeus yhtäläiseen kohteluun ja siihen, että voivat täysin osallistua yhteiskuntaan, ja se on löyty lukkoon EU-lainsäädännön primäärilähteissä ja monissa välineissä mukaan löytynä tämä yleissopimus, josta tänään keskustelemme. Käytössä kuitenkin vammaiset henkilöt. Quiet. Hyvät kollegat, olkaapa hiljaa. Ne, jotka haluavat keskustella, keskustelkaa salin ulkopuolella. Nyt meillä on täällä työtä. In practice, however, persons with disabilities... Käytännössä kuitenkin vammaiset henkilöt, joita on 20 miljoonaa Euroopan kansalaista kohtaa vaikeuksia ja esteitä, jotka evävät heiltä mahdollisuuden täysin naittia oikeuksistaan, niin kuin on nähty. Kaikki osapuolet yleissopimuksessa Myöskin komissio on tehnyt alustavan toimeenpanoraportin 2014, jossa katsottiin sitä, e, mitkä liittyvät ihmisten oikeuksiin, joilla on, jotka ovat vammaisia. Tähän liittyy havaintojen e, julkaiseminen CRPD-komiteassa ja tähän EUn täytyy vastata kesän jälkeen. Nyt on tämä alkuperäinen vastaus on se, jonka, jonka valossa parlamentin työllisyysvaliokunta valmistelee oma-aloitteista mietintöään ja ajattelee, miten tärkeää on meidän oma panoksemme ympäristövaliokunnassa ajatellen sitä, mikä liittyy nimenomaan terveydenhuoltoon ja sen saatavuuteen vammaisille. Vammaisuus usein yhdistetään huonoon sairauteen, huonoon terveydentilaan ja tämä saattaa olla jollekin suuri haaste tämä terve, mutta, terveydentila, mutta se ei välttämättä lähde siitä, että ei olisi palvelua, tarvo, tarvo, palvelua tarjolla, joka olisi laadukasta, vaan kysymys on siitä, minkälaisia prioriteetteja yhteiskunta asettaa. Sama logiikka koskee myöskin sitä, että on erilaisia syrjinnän muotoja, jotka koskevat niitä henkilöitä, katsotaan, jos katsovat ovat haavoittuvassa asemassa, että he että saavat lisää vaikeuksia elämässään ja katsotaan sitä, miten yhteiskunta näkee ja reagoi tähän. Naiset, jotka ovat vammaisia esimerkiksi, he usein ovat huonossa terveydentilassa ja naispuolinen väestö kärsii mielenterveyden ongelmista enemmän kuin väestö keskimäärin, mikä on erittäin eh, kriittistä myöskin maahanmuuttajaryhmien joukossa. Meidän pitää katsoa sitä kuilua, joka liittyy yleisläästökokouksen tunnustamiseen ja siinä, minkälainen ero on siinä, miten kohdellaan huonosti tai miten eh, epäriittämättömästi annetaan hoitoa vammaisille verrattuna väestöön ylimäärä. Terveydenhuolto, jota näitä vammaisille sen verrattuna henkilöihin, jotka eivät ole vammaisia, osoittaa sitä, että pitää olla terveydenhuollon ammattilaisia, jotka saavat esimerkiksi koulutuksen ja pystyvät kohtaamaan nämä tilanteet. On tärkeää, että on vammaisille erityisesti suunnattavaa hoitoa ja ajatellen myöskin oikeudellisia näkemyksiä, jotka liittyvät tähän voivat olla sellaisia, ne voivat olla sellaisia ratkaisuja, jotka vievät pois ihmisiltä yksilöllisiä valinnanvaihtoehtoja. On tärkeää tehdä valintaa, se on ehdottoman tärkeää, että jokainen yksilö voi tehdä itse ratkaisut siitä, jotka, minkälaista terveydenhuoltoa hoitoa hän saa komissio on etuokossa asemassa, se voi pyrkiä edistämään parasta lähestymistapaa tähän asiaan kautta maan osan, ennen kaikkea ajatellen eh, erityisesti sellaista hoitoa, joka liittyy nimenomaan vammaisuuteen. Vammaiset naiset ovat havoittavassa asemassa, heitä koskettavat myöskin sukupuoleen liittyvät eh, perusoikeuksien rikkomukset. Sukupuolinen eh, häirintä ja hyväksikäyttö on asia, joka muodostaa suuren riskin. Sterilisointi tai abortit ja eräät muut Äh, lääketieteelliset interventiot ovat sellaisia, että niitä tapahtua äh, suostumuksella. Oikeus mennä naimisiin liittyy myöskin seksuaalisiin lisääntyvään terveyteen mukaan perhesuunnittelu ja EUn toimiala, jos meillä eivät odotukset täysin täyty lainsäädännössä, on se, että määrättäisiin tällaista oli vääräksi, jotka liittyvät rajat ylittävään terveydenhuoltoon. Hyvin vähän tietoisuutta asiasta ja kansalliset yhteydenottopisteet, niitä ei tunneta. Niin tämmössä pitää saada EUn laajuisia ohjeita siitä, miten tieto on saatavissa kaikille, myöskin henkilöille, jotka ovat vammaisia, jotka tarvitsevat tietoa erityisessä muodossa. Tässä seuraa se, että henkilöt, jotka ovat vammaisia, heidän tulisi kärsiä syrjintää mm, tämän direktiivin puitteissa. Ja pitäisi myöskin kohdata tarpeet, joita on tällaisella haavoittuvalla potilasryhmällä. Se, että käytetään mobiiliteknologiaa, sen tulisi parantaa tuloksia ja myöskin saada aikaan kestävämpiä terveydenhuollon palveluita, ja niiden osalta on myöskin todettava, että niiden tulee olla kaikkien saatavilla. Tässä hengessä meidän täytyy käsitellä syrjintää, jota saattaa syntyä. Jos me kiinnitämme huomiota niihin haasteisiin, joita kohtavat vammaiset, naiset, lapset, LGBTI-henkilöt tai maahanmuuttajat, he kaikki voivat hyötyä yhteiskunnasta, joka arvostaa kaikkia jäseniään. Meidän täytyy pyrkiä täyttämään oikeudet, jotka on määritelty. Ja kiitoksia että mielenkiinnolla mielipiteitänne. Thank you, Nessa. Now I, um, for EPP, uh, Mr. Andrei. EPP, edustaja Kovacev. And I would like... Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluan kiittää esittelijää edustaja Childersia erinomaisesta työstä, mitä hän on tehnyt. Tekstiluonnos on hyvin tasapainoinen. Siinä on tärkeimmät pääkohdat mukana ja tämä on hyvä pohja keskusteluille. Aivan lyhyesti nostaisin esille seikkoja, joita mielestäni voitaisiin tekstiin sisällyttää. Voisimme korostaa sitä, mitä tilastotietokin osoittavat. Vammaiset kokevat systemaattisesti esteitä ja vaikeuksia saada terveydenhuoltoa. Näin, nämä kokemukset ovat yleisempiä kuin muilla ryhmillä. Tässä kuvassa näkyy epätasa-arvo. Vammaisilla on hankaluuksia elää itsenäisesti tasa-arvoisena muiden kanssa. On myös korostettava sitä, että vammaisilla on oikeus yhtälaiseen terveydenhuoltoon kuin kaikilla muillakin, mukaan luettuna ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen. Tämäkin on tärkeää. EU-rakennerahastoja tulisi käyttää paljon valtavirtaistetummin täydentävässä roolissa EUn jäsenvaltioiden kansallisten toimien tukena, ja näin voitaisiin parantaa vammaisten elämänlaatua. Monet toimet ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Niiden tulisi käyttää rahastoja parantaakseen terveysjärjestelmien saatavuutta, hoidon saatavuutta, myös vammaiset huomioiden. Euroopan unioni voi tukea jäsenvaltioita harmonisoimaan tietoja odotusaikaindikaattoreista ja luomaan standardeja terveydenhoitolaitoksiin silloin, kun kyse on vammaisista. Esittelijäkin mainitsi, että täytäntöönpanossa on uudelleen tarkastelu. Kyseessä on komission direktiivi rajat ylittävästä terveydenhuollosta. Siinä tulisi tarkkaan tutkia, voiko vammainen potilas hyötyä niistä oikeuksista, joita direktiivi hänelle myöntää samalla tavalla kuin ei-vammaiset. Me tiedämme, että vammaiset potilaat voivat joutua maksamaan ylimääräisiä kustannuksia, kun he saavat hoitoa ulkomailla. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden ei tarvitse näitä kustannuksia korvata. Vammaisjärjestöt eivät ole tulleet valmistelutyössä riittävästi kuulluiksi, kun tätä edistyskertomusta on laadittu. Täytyy vaatia, että vammaisjärjestöt olisivat täysin mukana tässä prosessissa jatkossa. Kiitos. Very much indeed. Kiitos. Siitä huolimatta, että olen hysteerinen, Julie, tämän aikapuulan takia, niin nyt saat puheenvuoron. Thank you. I'll try to be very Kiitos, yritän olla lyhyt sanainen. Meillä tulee olemaan paljon lisättävää kansanpuolueen esittämiin kommentteihin ja esille esittämiin kommentteihin. Voin vain kiittää. Siinä on katsottu kaikkea se, joka pitää kattaa. Me lainamme vain yhdellä alueella tätä. Se liittyy menettelyihin. Periaate on tässä lausunnossa, jossa puhutaan siitä, että täytyy olla mahdollisuus siihen, että tulee myöskin tietoinen suostumus, mutta tähän tulee menettely, jolla tämä tulee toimivaksi. Sama koskee myöskin rajat ylittävää terveydenhuoltoa. kysyä pelkästään siitä, että se vammaiset voivat joutua tilanteeseen, jossa heillä on samat oikeudet, vaan haluamme varmistaa, että menettelyt, joita on, varmistavasti, että he voivat myöskin harjoittaa tuota oikeutta. Excellent, thank you. Hienoa, kiitos. Ja sitten Faria Alde. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. neste eh, Neste... Haluaisin ensiksi kiittää esittelijää loistavasti tehdystä työstä. Kun meillä on sopimus vammaisiin henkilöiden puolustamisesta on kyse oikeuksista. Me haluamme puolustaa heidän oikeuksiaan. Me haluamme myös identifioida, miten nämä vammaiset henkilöt voivat harjoittaa omia oikeuksia ja mitkä ovat ne, mm, ne äh, sektorit, joilla voidaan parantaa heidän tilannettaan. Meidän pitää ottaa tämä kovin positiivisena, koska se vahvistaa EUn sitoutumista siihen, että noudatetaan artiklaa 21.27 perusoikeuksien noudattamisesta silloin, kun on kyse vammaisista. Ja siinä myös sanotaan, että, että vammaiset ihmiset voivat täysimittaisesti osallistua yhteiskunnalliseen ja yhteisölliseen elämään. Olen erittäin iloinen siitä, että esittelijä on lähtenyt toteuttamaan tätä tekstiä näin kunnianhimoisesti. Tämä, kun on kyse vuosista 2014-2020, on kyse tasa-arvon eteenpäin viemisestä, syrjinnän poistamisesta ja vammaisten ihmisten, erityisesti vammaisten ihmisten syrjinnän vähentämisestä. Meidän pitää päästä todellakin tavoitteisiin, joista sopimuksessa puhutaan. Meidän täytyy syvällisesti konsultoida, kuulla näitä vammaisia henkilöitä. Tämä hanke on erittäin hyvä. Sen pitää myös ilmaista, että me tuemme kaikkia niitä rakenteita, joiden myötä lapset ja nuoret voivat kehittyä silloinkin, kun heillä on joku vamma tai este. Me haluamme myös saattaa heidät täysimittaisesti mukaan yhteisölliseen elämään, eli voimme myös että heidän kehityksensä on taattu, he ovat viettävät täysimittaista perheelämää ja yhteiskunnallista elämää. Ja tämän lisäksi meidän pitää pystyä parantamaan sitä, mikä käsitys meillä on vammaisista ihmisistä, erityisesti lapsista ja nuorista, joilla saattaa olla psykososiaalisia rajoitteita. Koulutuksesta, ammattikoulutuksesta muutama sana. Se pitäisi aina olla erittäin hyvin mukana silloin, kun haluamme edistää nuorten vammaisten kehittymistä. On erittäin myönteistä, että, että kaikki, meidän täytyy myös minimisoida kaikki riskit. Meidän täytyy ottaa huomioon näiden henkilöiden eri, erityistilanne, koska he ovat paljon enemmän äh, <clears throat> alttiita äh, terveydellisen kehityksen huonomiselle. Äh, he, vammaistille ihmisille pitää taata paremmat pääsyt terveyspalveluiden piiriin. Meidän täytyy ottaa myös huomioon näiden tarjottujen tuotteiden kehittäminen, jotta voimme ottaa paremmin huomioon vammaisten ihmisten erityistarpeet. Meidän täytyy myös noudattaa taloudellista logiikkaa, kustannus, hyöty, periaatetta, vaikka joskus sen soveltaminen on vaikeaa silloin, kun on kyse vammaisille suunnatuista palveluista ja tuotteista. Olen, valmiina tekemään, olen valmis tekemään yhteistyötä kollegoiden kanssa. Thank you very much. This is probably first... Kiitos. Todennäköisesti ensimmäistä kertaa koordinaattorit joutuvat odottelemaan meitä. Kollega Konečna saa puheenvuoron. Luemme čas, tak, eh, tak se pokusim to Kiitos. Me olemme nyt ajalle ja sen takia puhunkin lyhyesti. Kollegat ovat jo sanoneet paljon. Haluan kiittää valmis, eh, valmistelijaa. Aihe on arkaluontoinen yhteiskunnallisesti ja uskon, että meidän työmme korostaa entisestään tämän aiheen yhteiskunnallista merkitystä. Minä katson, että valiokuntana meidän tulisi painottaa suhdetta esteettömyyden, saatavuuden, laadun ja kustannusten välillä. Vammaiset jos joutuvat usein maksamaan kallin hinnan terveydenhuollosta ja tämän tulisi heijastua terveydenhuollon esteettömyydessä. Yleensä terveydenhuollon tulisi olla maksutonta, mutta vammaisten osalta maksuttomuuden tulisi nimenomaan heijastella sitä tilannetta, jossa nämä ihmiset ovat. Terveydenhuollossa vammaisten tarpeet täytyy huomioida, eikä suinkaan saa käydä niin, että hankaloitetaan heidän elämäänsä. Mahdollisuudet täytyy ottaa huomioon ja olen tyytyväinen, että tämä seikka on mukana lausunnossa. Tarkistuksiakin varmasti teemme, mutta hyvä lähtökohta tämä on. ENF-ryhmän uh, uh, e puheenvuoro. Dorman, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Tämä lausuntoluonnos synnyttää paljon kommentteja ja todellakin meidän täytyy myöntää, että on olemassa huonon terveyden ja vammaisuuden välillä yhteys. Se on ehkä liian pinnallista, koska se vaikuttaa siihen että tekstin normatiiviseen inflatoriseen tilaan. Meidän täytyy olla selkeitä, tiiviitä ja myös toimia älykkäästi ja laatia älykkäitä tekstejä. Toisaalta taas, jos, jos vammaiset henkilöt on kokevat vaikeuksia päästä terveyspalveluiden piiriin, silloin se ehkä voi olla sitä, että nämä hoidot ovat liiallisia. Toisaalta taas, jos on meillä on henkisesti vammainen ihminen tai kyse jostakin maahanmuuttajasta tai seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä, silloin on kyse erittäin arkaluontoisista aiheista. Mitä sitten tulee taas pääsyhoitoihin tässä tarkistuksessa käytetään järkevä järjestely. Totta kai tämä ei tarkoita sitä, että olisi ehdottoman välttämätön pakko lähteä järjestämään tätä uudestaan, jolloin kustannus voisi vaarantaa tämän yrityksen. Jos on kyse rajat, rajat ylittävistä hoidoista, silloin pitää ottaa huomioon olemassa olevat kansalliset hoidot ja saada välttämätöntä tietoa kaikille, myös vammaisille. Ja lopulta on, on aivan väärin kuulla, että komissio rupeaa käyttämään, rupeaa hyödyntämään telelääketieteen potentiaalia silloin, kun se elektronisista sähköistä laitteista, joita vammaiset voisivat hyödyntää. Tässä meidän täytyy ajatella innovatiivisuutta ja tukea siellä olevia toimijoita. Thank you so much. And now, uh... Kiitos. Ja sitten komission puheenvuoro. Nobody from the commission is here? Eikö komissiosta ole ketään paikalla? Sentään, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Me haluaisimme lyhyesti sanoa, että toistamme komission sitoumuksen panna toimeen nämä havainnot, joita YK-komitea on tehnyt vammaisten oikeuksista. Haluaisimme kiittää tätä valiokuntaa lausuntoluonnoksesta ja siitä, että on otettu esille se, miten tärkeää on se, että terveys, terveydenhuoltopalvelujen saatavuus, sinne tuolla yhtäläiset oikeudet myöskin vammaisilla ajatellen YK yleissopimusta, joka koskee vammaisten henkilöiden oikeuksia. Kiitos. Thank you and uh, our report. Kiitos. Esittelijän Jesse Childers, jos haluatte vielä lisätä jotakin. Thank you for all. Kiitos kaikesta sanotusta. En tähän juurikaan enää mitään lisää. Kaikki oli hyödyllistä ja aikaakin on vähän käytössä tänään. Kiitos komissiolle myös. Sanoisin vain, että edustaja Nolle, että jos puhutaan esteistä terveydenhuoltopalvelujen saannille ja että esteet olisivat tahallisia – Kysehän ei ole tahallisuudesta, ikään kuin että tässä olisi jonkinlainen salajuoni, että näin käy. Mutta näin joka tapauksessa käy monin eri tavoin ja näihin on puututtava. Kiitos. Thank you and finally... Kiitos. Ja sitten aikataulusta. Määräaika tarkistuksille on 23. maaliskuuta kello 12 luonnollisesti. Valiokunta äänestää 26 huhtikuuta, EMPL äänestää 35. ja täysistuntoäänestys on ohjelmassa heinäkuussa. Kiitoksia kaikille ja tapaamme huomenna kello yhdeksän äänestysten parissa.